Buongiorno a tutti. Huomenta kaikille. Ennen kuin äh, aloitamme tämän aamun kokouksen, haluaisin äh, antaa kaksi tiedonantoa valiokunnan jäsenille. Ensinnäkin koskien tätä yhteiskokousta Envi- ja Itre-valiokuntien välillä 26 syyskuuta kello 15-18.30. Siellähän käymme ensimmäisen keskustelun koskien mietintöä, jonka aiheena on ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuodeksi 2030. 2030. Sitten haluaisin todeta, että koskien GMS ja delegoituja säädöksiä. Seitsemän jäsentä on esittänyt vastalauseen ja sisäisten sääntöjen mukaan meidän on äänestettävä ITRE-valiokunnassa ja äänestys on tarkoitus hoitaa 26. syyskuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika on maanantaina 23. syyskuuta kello 18. Nyt Aloitamme tämänpäiväisen kuulemistilaisuutemme. Olemme muutaman minuutin myöhässä, koska odotin, että kollegat tulisivat paikalle. Tehän tiedätte, että tilaisuus päättyy kello 11, koska aikataulusta on pidettävä kiinni. Ja näin ollen Tämänpäiväinen kuulemistilaisuus on ITRE-valiokunnan järjestämä ja se käsittelee talouden ja kilpailukyvyn kannalta ja Euroopan teollisuuden kannalta erittäin merkittävää aihetta avaruuspolitiikkaa. Tässä asiassa on toivottu autonomiaa ja se on johtanut siihen, että Euroopan unioni on voimistanut tätä sektoria Aikaisemmin toimittiin pitkälti hallitusten välisellä tasolla ja kansallisten ta- teollisuuksien tasolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ai- saatu aikaan kilpailukykyinen teollisuuden perusta ja Euroopan toimintakyky tällä avaruuspolitiikan satelliittitekniikan alalla on vahvistunut pyrimme tukemaan kahta merkittävää avaruusprojektia Kopernikusta ja Galileoa. Tänään keskitymme Galileon ja neuvottelut Galileo-asetuksen osalta, jossa esittelijänä on Marinesku, Esku, päättyivät ja tulos tyydytti kaikkia. Itressä äänestetään ensi viikolla. Avaruusteollisuus voi hyötyä suuresti Galileosta ja siitä on suoria vaikutuksia koko teollisuuden ketjuun. Euroopan teollisuuspolitiikan vahvistaminen edellyttää tämän sektorin merkittävää kehitystä. Sitten kollega Niblerin mietintö koskee tätä aihetta. Melkein kuuden miljardin vuotuinen budjetti on siinä, että aiheena on Euroopan unionin avaruusteollinen politiikka. Galileo ja Egenos ovat tehokkaita järjestelmiä ja pian Galileo on ensimmäiset operatiiviset toiminnat ovat valmiina. GSA-viraston rooli tulee olemaan hyvin tärkeä, niin että voidaan varmistaa näiden toimivuus ja tehokkuus. Minä olen mietinnön esittelijä tässä aiheessa ja tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman hyvät olosuhteet, jotta turvallisuuttakin voidaan parantaa. Tarkistusten jättämisen määräaika tähän mietintöön on huomenna 19. syyskuuta. Kollega Niebler vastaan valiokunta aloitteisesta mietinnöstä, joka koskee niitä hyötyjä, joita Euroopan avaruusteollisuus voisi tuoda koko taloudelle. Tämänpäiväinen tilaisuus on jaettu kahteen. Nyt ensin annan puheenvuoron tässä kollega Nieblerille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Herra Rolf ja muutkin puhujat, hyvää huomenta ja tervetuloa hyvät kollegat. Omalta osaltani myös ensin huomenta. Hienoa, että saimme näin jännittävän aiheen esityslistalle. Kiittäisin myös puheenjohtaja Sartoria oikein sydämellisesti. Euroopan parlamentissa olemme aina ajaneet kunnianhimoista avaruuspolitiikkaa Euroopan unionin. En tiedä, kuinka paljon päätöksiä ja mietintöjä on laadittu, jotta voitaisiin painottaa sitä, kuinka tärkeänä me pidämme kunnianhimoista Euroopan avaruuspolitiikkaa. Osa kunnianhimoista politiikkaa on tietenkin avaruusteollisuuspolitiikka. Myös komission jäsen Tajani on laatinut tiedonannon, josta työstämme juuri yhdessä mietintöä. Minusta tuntuu, että se kysymys, miten Galileosta ja Kopernikuksesta voidaan teollisesti hyötyä koko Euroopan unionissa, on todella tärkeä aihe. Siksi olen todella kiitollinen siitä, että tänä päivänä saamme mahdollisuuden keskustella perinpohjaisesti tästä aiheesta. Minusta on hyvin tärkeää, että tämän haluaisin sanoa tämän aamun kuulemistilaisuuden aluksi, huomata, että Galileon saattaminen loppuun on tärkeää. Kopernikusta on myöskin jatkettava. Molemmat ovat lippulaivahankkeita avaruuspolitiikassamme ja toivon, että kunnianhimoinen tavoitteemme, että voidaan tarjota ensimmäisiä Galileo-palveluita vuonna 2014, jo on tavoite, johon pääsemme. Samanaikaisesti on tärkeää ajaa meidän omaa Galileo-ohjelmaamme, kun olen keskustellut kansalaisten kanssa. Olen todennut, että yhä uudestaan pitää selittää, miksi me käytämme varoja Galileon järjestämiseen. Kaikki tuntevat amerikkalaisten järjestelmän mutta meiltä usein kysytään, että meppeinä siis, että mitä hyötyä meillä on tästä. Eli on tärkeää, että kerrotaan, mikä hyöty kansalaisille on siitä, että meillä on oma satelliittinavigointijärjestelmä täällä Euroopassa rakennettuna ja sitä kautta voidaan tarjota palveluita. Tämän päivän aiheena puhutaan kaupallisesta käytöstä, siitä, miten Galileo ja Galileon liittyvät palvelut, kehitettävät palvelut voivat olla sellaisia, että PK-yritykset voivat olla mukana luomassa eurooppalaista lisäarvoa. Meillä on loistavia puhujia tänään täällä Me Ensimmäisessä panelussa on kyse siitä, miten avaruuspolitiikka voi olla kasvun moottori. GSA-viraston johtaja Riides on tullut tänne tänään. Hienoa, että olette täällä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin Klaus Helbert Rolfin, joka on markkinointijohtaja Klaas Agrosystems-yrityksessä. Teollisuuden kannalta näin asiantuntija, joka voi kertoa siitä, mitä avaruuspolitiikka ja teollinen osuus siitä erityisesti antaa meille Euroopassa. Tästä saamme lisää tietoa ja sitten toisessa paneelissa Kyse on teollis- ja tekijän oikeuksista, erityisesti patenteista Galileon liittyen ja niihin palveluihin, joita tarjotaan patentteja on paljon ja minusta tuntuu, että tämä toinen paneeli on siksi tärkeä, että voidaan pohtia sitä, onko poliittisesti nyt jotain toiminnan tarvetta, jotta patenttien hallinnointia näitä rakenteita voitaisiin tukea poliittisesti. Hyvin mielenkiintoista kuulla toista paneelia, palaan siihen vielä esittelen puhujat. Mutta hyvin tärkeää on joka tapauksessa se, että tänään vuonna 2013 ajoissa ennen kuin ensimmäisiä palveluita tarjotaan, käsittelemme näitä meille hyvin tärkeitä kysymyksiä. Eli pyydän, että jäätte tänne kaksi mielenkiintoista tuntia meillä on varmasti edessä. Tässä kaikki omalta osaltani näin ehdottaisin puheenjohtaja. Annanko teille puheenvuoron vai annammeko heti Doridesille puheenvuoron? Kiitos ensin ja annan puheenjohtajalle puheenvuoron. kollega Kiitoksia kollega Niblerille. Nyt aloitamme ensimmäisen paneelin. Sen aiheena on avaruuskasvun moottorina kaikkialla taloudessa. Carlo del Sodorides, GSA-viraston toimitusjohtaja, olkaa hyvä. Chair Sartori, distinguished members of the European Hyvä Rovan Sartori, hyvä Euroopan parlamentin jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja kertoa GNSS-viraston näkymistä ja sitä, miten se saattaa merkitä Euroopan taloudelle ja mahdollisesti voisimme voisin antaa vihjeitä, miten tätä mahdollisuutta ei menetetä. Teknologia sen sovellukset ovat nyt markkinoiden käsissä ja tavallisten kansallisten käsissä. Neljä vuotta sitten vielä ajateltiin, että GNSSn sovellukset eivät olisi näin nopeasti mukaan jokapäiväisen elämään. Nyt sitä on tullut selkeä komponentti globaalia aktiviteettia. Tänä päivänä on jo yli kaksi miljardia älypuhelinta, jossa on gnss toimintakykyjä ja niitä käytetään kaikkialla maailmassa ja oletetaan, että seuraavan kymmenen vuoden aikana GNSS toimii uudet kaksinkertaistavat. Nyt on 30 prosenttia, kasvua odotetaan 60 prosenttiin Eli kaksi kolmesta kännykästä tulevaisuudessa on sellaisia, joilla on GNSS-kapabiliteetti. Tänä päivänä yli kolmas osa uusista autoista omaa tällaisia välineitä. Tukisatelliitit optimoivat liikennettä kaupungeissa ja tekevät kaupungeistamme vähemmän saastuneita GNSS-sovelluksia käytetään jo nyt liik- laiva-alus, laivaliikenteessä, siviili ra- kaupunkirakennuksessa ja muissa tarkoituksissa. Tarkoituksena on, on todella saada kourin tuntuvia tuloksia markkinoille. Nyt haluaisin keskittyä muuhun, muutamiin lukuihin. Talouskriisistä huolimatta GNSS-markkinoilta tulevat äh, tot, globaalit tulot äh, on arvioitu nousevan yhdeksällä prosentilla joka vuosi. Suurin odotettu kasvu tulee palveluista tieliikenteessä seuraavalla vuosikymmenellä. Täältä tulee yli 90 prosenttia koko markkinoista. OECDn mukaan jokainen avaruuteen investoitu euro tuo 4-9 kertaa enemmän tulee markkinoilta. GNSSn osalta investointituotot pitkällä aikavälillä voivat olla jopa korkeampia. Jokainen euro, jonka julkinen viranomainen investoi GNSSään eri järjestelmiin, saattaa tämän analyysin mukaan tuoda jopa kymmenen kertaa, kymmenenkertaiset tulot taloudelle. Tämä osoittaa, että suurin osa GNSS-markkinoista keskittyy näihin ruohonjuuritason palveluihin. Teollisuus ja erityisesti PK-yritysten mukanaolo on aivan avainasemassa. ne voivat hyödyntyä eurooppalaisesta GNSS-infrastruktuurista. Investointituotot tuotoissa avaruusohjelmista on olisi siis otettava huomioon myös sosiaaliset hyödyt, kuten korkeampi työllisyys, korkeammat tulot teollisuudelle, kustannustehokkuus muille palveluille. Sitten seuraavan 14 vuoden aikana sosiotaloudelliset hyödyt Egnosista ja Galileosta on arvioitu olevan jopa 90 miljardia euroa. Ja tähän sisältyy myös sellaisia hyötyjä kuin ajansäästö mat- matkustamisessa ja polttoainesäästöt ja hiilidioksidipäästövähennykset. Tänä päivänä Euroopassa noin 300 000 henkilöä tekee työtä avaruus- ja teollisuudessa niin, että saadaan palveluja ylä- ja päässä skaalaa aikaiseksi. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että noin 300 000 henkilöä tällä, tekee työtä tällä alalla. On arvioitu, että noin 15 prosenttia näistä henkilöistä tekee työtä GNSS-sidoksissa töissä. Insinöörit ja tiedemiehet ja IT-asiantuntijat, bisneshenkilökunta, managerit ja hallinnollinen työ, hallinnolliset työntekijät ovat tässä mukana – Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Eurooppa rakentaa inhimillistä pääomaa ja tietotaitoa, joka johtaa innovointiin ja teollisuuden toimintakyvyn vahvistamiseen. Tämä on erittäin tärkeää. Galileon kautta Eurooppa investoi tärkeään tietotaitoon. Galileo-järjestelmän kehityksessä se on ensimmäinen globaali satelliittinavigointijärjestelmiä, joka on suunniteltu siviilitarkoituksiin. Voidaan olettaa, että Euroopan rooli tulee kasvamaan maailmassa EUn GNSS-järjestelmän ansiosta. Mikä sitten on Euroopan GNSS-viraston rooli, kun se pyrkii edistämään GNSSn hyväksyntää? Virasto on tehnyt aktiivista työtä, jotta EGNOSin ja Galileon innovointi mahdollisuuksia parannettaisiin. Tarkoituksena on lyödä sellainen myönteinen ekosysteemi eurooppalaisille yhtiöille niin, että voisivat hyötyä näistä kahdesta lippulaivahankkeesta. Lähitulevaisuus avaa uusia mahdollisuuksia markkinoiden kehittymiselle ja GSAn rooli on siinä mukana. Ensinnäkin pyritään tukemaan innovointia Horisontti 2020 ohjelman kautta ja rakennetaan vahvaa markkinatietotaitoa. Toisekseen sitoutetaan avaintoimijat arvoketjussa, vastaanottajat, valmistajat, systeemiintegraattorit ja muut tahot. Tämä on merkittävä tehtävä virastolle. Se merkitsee vuoropuhelua tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sitten lopuksi kehitetään eri segmenttejä, jotta voidaan valmistella EUn GNSSn laajempi käyttöönotto. Nyt haluaisin korostaa joitakin tuloksia, joihin tähän mennessä on päästy. Ensinnäkin voisin viitata siviiliilmailuun. Euroopan lentokenttät ja lentoyhtiöt jo nyt hyötyvät EGNOS-järjestelmien menettelyistä on 87 lentokenttää kaikilla Euroopassa, jotka hyötyvät eh, merkittävästi Egenosista. Se on Galileon esijärjestelmä. E, kaksi kolmasosaa Euroopan maanviljelijöistä käyttää tätä järjestelmää jo nyt Euroopassa – EGNOS edistää älykkään viljelyn demokratisointia ja laajentaa näiden uusien tekniikoiden käyttöä maataloudessa. Nämä ovat tuloksia, joista kohta herra Rolf Klaus Herbert tulee kertomaan teille. Seuraavan kymmenen vuoden aikana GNSSin käyttö rautateille tulee merkittävästi nousemaan arvioiden mukaan ja odotamme, että 30 prosenttia junista maailmanlaajuisesti on pian GNSS-laitteilla varustettuja. Euroopan GNSS-virasto tekee intensiivistä te- työtä Egnosin ja Galileon kanssa ja muiden markkinasegmenttien kanssa, tieliikenne, tierakennus, ilmailu ja laivaliikenne. Liikenne. Jo nyt noin 30 prosenttia olemassa olevista vastaanottolaitemalleista omaa Galileo-mahdollisuudet. Tämä on merkittävä tieto, kun ajatellaan järjestelmän käyttöönottovaihetta. Nyt haluaisin korostaa tuista merkittävää näkökohtaa, ja se liittyy sääntelytoimintaan. Se on tärkeää, jotta voidaan teollisuuden antaa lisäpotkua mukaan lukien Galileo ja erityisesti massamarkkinat. Haluaisin antaa joitakin tärkeitä viitteitä koskien ICOL-asetusta. Eli kaikissa uusissa autoissa pitää olla automaattinen hälytysjärjestelmä. Se merkitsee, että yli 50 miljoonaa autoa tai, ja kulkuneuvoa Euroopassa kuuluu tähän katon. Myös ajopiirtureissa tätä tullaan käyttämään. 112 asetus älypuhelimia varten omaan paikallistamisjärjestelmän. Siinä on kaikki Euroopassa käytettyt älypuhelimet 300 miljoonaa. Tämä osoittaa millaisista numeroista puhutaan, kuinka merkittävää on sääntelytoimilla markkinoiden vahvistaminen. Lopuksi haluaisin kertoa, että Galileo on nyt todella, vaikuttaa hyvin kilpailukykyiseltä. Täällä on näkymät, joissa on muitakin järjestelmiä tulossa ja pohjatasolla kehitys on nopeaa. Nyt katsotaan välineitä ja resursseja tutkimusohjelmien lisäksi. Pyrimme tukemaan innovatiivisia ajatuksia Euroopassa, joilla on, joilla on korkeita kaupallistamispotentiaalia. Tällä hetkellä esimerkiksi olemme tutkimassa Euroopan komission kanssa mahdollisuutta hyödyntää muita rahoitusvälineitä kuin Horisontti 2020, niin että voidaan todella edistää yrittäjien, yrittäjien aloitteita. Todellinen haaste tulee olemaan Galileon hyödyntäminen ja, ja niin, että sitä saadaan kilpailu etua verrattuna muihin järjestelmiin. Olen vakuuttunut siitä, että Egnos ja Galileo palveluiden, säätelytoimien ja asianmukaisten rahastojen kautta toimimalla olemme oikealla tiellä, jotta voisimme saada Euroopalle mahdollisimman suuret hyödyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Carlo de Dorides Kiitoksia Carlo de, de, de Dorides tästä puheenvuorosta. Seuraavana Klaus Hebert Rolf. Hän on markkinointimanageri Klaas Agrosi. Kiitos. Kiitos kutsusta. Puhuja puhuu mikrofoni. Mikrofoni. Oh, ja, Niin, kiitos kutsusta, puheenjohtaja. Kymmenen minuuttia sanoitte. Yleensä asiakkaiden edessä saa puhua tästä aiheesta pari tuntia, mutta pyrin tiivistämään tämän nyt kymmenen minuuttiin. Maatalous ja satelliittiteknologia on monille kansalaisille ja jollekin teistäkin ehkä asia, joka ei tule ihan joka päivä mieleen. Ehkä voisin jakaa alustukseni neljään osaan. Trendit lyhyesti ja sitten klassin taustasta hiukan. Ja sitten tuo älykäs viljely, josta nähdään artikkeleita lehdissä, sanomalehdissä ja sitten vähän tulevaisuudesta. Mikä ja meidän toimintamme? Tällä hetkellä noin 7,1 miljardia ihmistä vuonna 2059. Ja jos katsotaan elintarvikkeen tarvetta, viljaa ja lihaa niin kansalaiset toimivat maailmanlaajuisesti vähän toisella tapaa ja silloin tiettyjen elintarvikkeiden kysyntä lisääntyy. Ja usein tai joka päivä menetämme viljelyalaa. Eli yhä pienemmällä viljelyalalla joudutaan ruokkimaan vähän enemmän ihmisiä. Klaassissa teemme paljon tuotamme kanadalaisia maatalouskoneita, traktoreita ja niin edelleen. Ja jo jonkin aikaa elektroniikka- ja kysymykset ovat olleet myöskin meidän hoidossamme. Professori Radermacher sanoi kerran, että tämän maapallon ihmiset saadaan syötettyä ja saadaan lisää älykkyyttä neljä kilometriä kohden. Sitten tämä älykäs maanviljely. Rakastan tätä kuvaa, koska se osoittaa, miten elinvoimaisia maanviljelijät ovat. Meille hiukan vanhemmille tämä binäärikoodi oli tutumpi, nyt se on vain digitaalisena Applen varassa, mutta toinen asia, joka on meille hyvin tärkeä, on se, että emme voi jatkuvasti kasvaa painavammaksi tai leveämmäksi. Nämä kuvat jostain päin Eurooppaa osoittavat meidän koneidemme osalta rajat ovat tulleet jo vastaan. Eli ratkaisu voi löytyä ainoastaan niin, että koneet ovat älykkäämpiä. Aikaisempi puhuja jo hyvin selkeästi osoitti sen, että EGNOSin ja GNSSn kautta Galileon suuntaan on oikea tie, vaikka Galileo on mitalin yksi puoli ainoastaan Kopernikus-ohjelma toinen. Siihen palaan vielä. Tämän kuvan pitäisi vain osoittaa, tämä on siellä asiakirjojen joukossa tässä kolmiossa – oikeastaan nähdään kaikki mahdolliset nyky- ja tulevaisuuden trendit, jotka liittyvät satelliittiperusteiseen tekniikkaan. Maatalouden osalta, yrittäjän osalta, tärkeintä on ehkä nähdä tietyltä tasolta ylhäältä oma tila. Westfalenissa, Münsterlandissa maanvilja tai puolalainen suuryritys, niin – tilanne on sellainen, että maidon tuotantoa, sienlihan tuotantoa, nämä yritykset ovat kasvaneet noin 15 prosenttisesti ja he haluavat saada kokonaiskäsityksen. Tällaista on maanviljelymaatalous tällä hetkellä. Me haluamme mahdollistaa tämän, mutta Tähän tarvitaan satelliittien navigointijärjestelmiä. Pitää tietää, missä koneet ovat, jotta voidaan auttaa niitä, jotka koneita käytetään. Kyse ei siitä, että kurvataan ketään koneen käyttäjää, kuljettajaa, vaan kyse on siitä, että no, jos joku on tällaista jo tehnyt, ei se ole niin Jännittävä ajaa siellä viiden kilometrin tuntin nopeudella peltoa edestakaisin. Sitä varten me emme ole täällä, vaan tarvitaan korkeaa teknologiaa täsmällisyyttä, jotta työ voidaan hoitaa järkevästi. Toinen kysymys on kansalaisten puoli. Kansalaiset vaativat maanviljelijöitä yhä tarkempaa tietoa siitä, miten omat elintarvikkeet on tuotettu. Ja maanviljelijänä minäkin haluaisin, että tämä tyttö voi yhtä turvallisin mielin tulevaisuudessa juoda maitonsa ja syödä voileipänsä. Siksi meidän ajatellen Tulevaisuuden näkymä on jo melko hienosti esitetty tässä kuvassa. Oikealla Galileon satelliitti, vasemmalla teiltä katsottuna Kopernikus sellaisena kuin se tulee olemaan. Ja tämän traktorin osalta se tekee kahta työtä. Vasemmalla osoittaa, miten biomassa kehittyy tällä hetkellä. Jos kaikki neljä satelliittia ovat siellä – maanviljelijälle voidaan antaa uudet biomassakartat kuuden päivän välein ja melko nopeasti voidaan sanoa, onko suurissa yrityksissä ongelmia talven jälkeen esimerkiksi. Miten on ajateltu kasvun ja pitääkö jotain tehdä uudestaan toisella tapaa ja tämä järjestelmä oikealla Egnosin osalta jo 15-20 sentin tarkkuudella. Tämä on hieno tulos jo, mutta me haluaisimme kahden senttimetrin täsmällisyyttä. Toivomme, että Galileo tämä meille antaa. Nyt monet kysyvät, miksi tätä tarvitaan maataloudessa, liikenteessä, on päästy pidemmällekin, mutta usein on kyse aloista, joissa ei ole mitään karttoja, ikään kuin off-road, niin kuin autojen osalta ajatellaan. Ja siksi tarvitaan erilaista täsmällisyyttä. Mitä se tarkoittaa ympäristön kannalta, jos kaikki eurooppalaiset maanviljelijät voisivat parantaa täsmällisyyttä 5 prosentin verran? Niin voitaisiin lähettää koko Euroopan parlamentin Berliinistä Madridin lentäen. Eli hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaali on tässä valtavaa. Hienoa työssäni on, jos autan maanviljelijöitä säästämään rahaa. Voin sanoa tyttärelleni, että olen auttanut pelastamaan planeettamme – näin aina on, jos ajatellaan kemiallisten tuholaismyrkkien tai lannoitteiden tai muiden käytön vähentämistä, niin se on eduksi kaikkien meidän ympäristöllemme. Siksi tämä on niin hieno asia. Lopuksi ehkä ihan lyhyesti vähän yksityiskohtaisemmin Kopernikusjärjestelmästä. Mitä siinä on luvassa? Olemme hiukan pettyneitä, sen voin avoimesti sanoa. Kolmen kuukauden viive maksaa koko vuoden, koska maataloudessa, jos vähän myöhästytään, joudutaan odottamaan kokonainen vuosi. Oikeastaan oltiin jo valmiina vuonna 2014 alusta piti prototyypin olla valmiina. No nyt se ei onnistu, siksi nyt ei tapahdu mitään. Tämä oli meille vähän ikävää, mutta toivon, että vuonna 2015 onnistumme. Otin pari kuvaa mukaan. Vasemmalla anteeksi, oikealla teiltä päin katsottuna potentiaalikarttaa, jossa on laskettu vuosien perustalta ja sitten tuo keskellä on sellainen, joka on sellainen, mitä Kopernikus tulevaisuudessa voi meille osoittaa. Ja voimme nähdä erot tai se, miten pitkälti ne ovat samanlaisia Tämä antaa todella loista tulevaisuuden näkymiä ja toivon, että Kopernikus ja Galileo tulevat toteutumaan täytäntöön pantua. Minä mielelläni vastaan aina kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Niblerillä oli kysymys. Olkaa hyvä. Eipä ollutkaan. Onko Onko puheenvuoropyyntöjä? Meillä on tässä vähän aikaa. Jos haluatte käyttää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. No to wszystko pięknie wygląda. Jestem e, pod wrażeniem. Kiitoksia. Tämä kaikki kuulostaa varsin vaikuttavalta. Selvästikin te haluatte saada asioista tehokkaampia, mutta jos on kovin jäykkä järjestelmä, eikä vaihtoehtoja ole, niin jäykkä räkes, järjestelmä on sellainen, jossa kaikkien elementtien pitksi lenki, joka pettää, niin silloin koko systeemi lakkaa toimimasta. On kaksi mahdollista vaaraa, jotka näen. Esimerkiksi voi olla huono ilma avaruudessa tai huono sää, avaruussää. On monenlaisia aurinkoon liittyviä tapahtumia, jotka voivat järkyttää tilannetta ja edelleen on mahdollisuus ihmisen aiheuttamista interventioista. Satelliittinne voi jäädä tavallaan jumiin. Se voi käyttää vaikka alumiini portfoliota ja koko tilanne menee pieleen ja syntyy tällainen pattitilanne. Grazie, kollega Brasita, prego. Se sitten seuraava kollega. Moje otázka zni takto. Eh, v mé zemi... Minulla on seuraava kysymys. Tulen sekin tasavallasta ja minun maassani kaikkein hedelmällisimmillä alueilla – meillä on käytössä GPS-järjestelmä ihan saman asian vuoksi. Millä tavalla se, mitä teillä on tarjottavana, ne on jotenkin parempaa? Ja mitä etuja tällä on GPS-järjestelmään verrattuna? Täsmäviljely, joka perustuu tarkkuuteen. Tarkkuus inputtia, käytetään GPS-kuvia, satelliittikuvausta hyväksi. Me kyllä tiedämme tästä asiasta Tsekin tasavallassa ja käytämmekin sitä, koska historiallisista syistä meillä on erittäin suuria maatiloja ja viljelijät, viljelijöillä on varaa näihin palveluihin, mutta miten teidän järjestelmä siis on parempi kuin GPS? Grazie. Non ci sono. Kiitoksia. Jos muita kysymyksiä ei ole, annan puheenvuoron Desdoridesille ensimmäisiä vastauksia varten. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja Sartori. Varmastikin voisin ottaa tämän ensimmäisen kysymyksen ja varmaankin toista kysymystä varten Rolf on parempi vastaamaan tästä järjestelmän toimivuudesta. Minusta tämä on tärkeä kohta, siksi toinkin esille Galileon hyötyjä. Galileo voi olla parempi toimivuudelta kuin GPS. Sillä voidaan täydentää myös GPS-järjestelmää ja parantaa olemassa olevan GPS-järjestelmän toimivuutta. Tämä on merkittävin hyöty, jonka kollegat tuolla Atlantin toisella puolella olivat jo huomanneet. Myös, se on myös tarkempi järjestelmä, koska satelliitteja on enemmän. Se voi parantaa toimivuutta, mikäli toisella järjestelmällä on alisuoritustoiminnassa. Toisaalta Galileo ja GPS äh, lähettävät spesifiä signaalia, joka on suunniteltu aika, aika voimakkaaksi niin, että voidaan välttää pahatahtoiset iskut ja näin parannetaan järjestelmän ja palvelujen häiriö sietokykyä. Galileo ja EGNOS, EGNOS erityisesti on su- suunniteltu myös kriittisiin turvallisuuspalveluihin. Se merkitsee, että se tuo niin sanottuja integri- integriteettipalveluja, eli mikäli mistä tahansa syystä palvelu ei toimi hyvin, käyttäjälle kerrotaan kuuden sekunnin kuluessa ja ilmoitetaan, että järjestelmä ei toimi niin kuin pitäisi ja näin käyttäjä voi siirtyä toiseen järjestelmään. Todella, jos luotetaan järjestelmään, se merkitsee tiettyä jäykkyyttä, mutta ei tämä ole sen jälkeen, kuin muilla alueilla. GNSSn sisäänrakennettu kapasiteetti on, on kyllä ennakoinut tämän tyyppiset tilanteet. Klaus Kiitoksia sitten Klaus Herbert Rolf. Kiitos oikein sydämellisesti kysymyksestä. Ihan totta. Teidän kotimaassanne 90-luvun loppupuolella tai alkupuolella olin jo GPS tapaamisessa. Siellä oli paljon innokkaita nuoria, jotka ovat jo ehkä vähän ikääntyneet, mutta kuitenkin te olette päässeet jo hyvin pitkälle tämän teknologian käytössä. Enkä sanonut, että työstämme ainoastaan uutta Galileo-järjestelmää, vaan voimme työskennellä minkä tahansa suuren satelliittijärjestelmän pohjalta. Mutta se, mitä halusin nyt esittää, on se kysymys, jota teidän pitää nyt pohtia mielessänne, hyvät naiset ja herrat, on se, mistä saadaan lisäarvoa meille konsernina – Tämä äh, on kyse siitä, mistä löytyy asiakkaat, mutta jos meillä on eurooppalaista tekniikkaa, joka on riittävän hyvää, niin olemme valmiita satsaamaan siihen, olemaan mukana siinä. Odotamme Galilea, odotamme Kopernikusta, kuten jo aikaisemmin sanoin. Joten kysymyksenne on ihan oikeutettu. Mitä teette paremmin? Ei, ei mitä me työstämme tätä järjestelmää. Me rakennamme järjestelmiä. Me emme voi tulla prototyypin kanssa teidän tilallenne. Me tarvitsemme vakaita järjestelmiä. Ja mitä Galileo tässä sitten saa aikaan? Olen tehnyt tätä työtä 30 vuoden ajan vähän pidempään. GPSn kanssa oli ongelmia joskus, kun GPS-signaalissa oli 345 metrin eroja. Kun Euroopan parlamentti päätti Galileosta GPS-kin vakautui. Oliko tämä ihan sattumaa vai suunniteltu? Enpä osaa sanoa, mutta vetoaisin siihen, että antakaa meille mahdollisuus ty- työskennellä eurooppalaisen järjestelmän pohjalta. Me ainakin käyttäisimme sitä. Kiitos. Sitten kollega Niebler. Haluaisin puuttua tuohon vielä kerran, kun tuo on varmasti ratkaisevan tärkeä seikka. Me haluamme Galileoa ja työskentelemme ja olemme työskennelleet vuosien ajan parlamentissa tämän tukemiseksi. Useita aloitteita oliko kun järjestämään rahoitusta, mutta meillä on hyvin tärkeää, että tässä saadaan lisäarvoa luotua eurooppalaisten PK-yritysten puolelta. Näin voidaan tarjota palveluita ja myös julkisen varoin rahoitetaan jotain sellaista, josta on hyötyä meidän kansalaisillemme. Toinen seikka on se, kun NSA-skandaalia käsitellään muissa valiokunnissa, niin on tärkeää, että saadaan vähän riippumattomuutta myös oman satelliittijärjestelmän kautta. Se on meille tietenkin myös tärkeä kysymys. Siksi parlamentissa tämä kuuleminen on niin tärkeä. Haluamme tehdä kaikkemme ja poliittisestikin huolehtia siitä, että tämä hanke toteutuu. Tiedän, että Monet kollegat ovat olleet täällä jo pitkään ja hankalaahan työ on ollut rahoituksen osalta esimerkiksi, jatketaanko Galileoa vai ei. Komissio Kavada teki hyvän ehdotuksen. Jäsenvaltiot halusivat hoitaa rahoituksen kansallisesti, mutta me todella vaadimme sitä parlamenttina, että tämä on eurooppalainen projekti, jotta hyöty ei mene ainoastaan yhteen tai kahteen jäsenvaltioon, vaan kaikki jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden hyötyä tästä hankkeesta ja ottaa osaa. Minulla olisi vielä yksi kysymys lopuksi liittyen vähän toiseenkin paneeliin. Herra Destorides, te sanoitte, että kesä on myös yhteispisteenne, kun keskustellaan siitä, mitä palveluita kehitellään Galileon käytössä. Onko tässä nyt patenttioikeuskysymys sellainen asia, jota te myöskin virastona seuraatte, liittyykö siihen vaikeuksia? Ei toinen paneeli ole sinänsä vähäpätöinen, voimme keskustella siitä, mutta miten te suhtaudutte tähän kysymykseen? Kiitos. Sitten vielä viimeiset vastaukset, koska sen jälkeen siirrymme toiseen paneeliin. Olkaa hyvä, Dorides. The question about... Uh, niin varmastikin tämä kysymys IPRstä, että henkisen omaisuuden politiikasta aivan erityisesti on kysymys, jota tänään käsittelemme. Kuitenkaan tämä ei suoraan kuulu viraston toimivaltuuteen. Kyseessä on toiminnan ala, joka itse asiassa on kehitteillä komissiossa, mutta tietystikin GNSS-virasto on yksi toimija, joka on lähellä markkinoita. Se vaikuttaa tehokkaasti komission toimintaan. Tässä tietysti tärkeää on suojella investointeja, joita Euroopassa on tehty. Kysymys, joka edessä nyt on, koska Galileo on nyt siirtymässä kaupalliseen vaiheeseensa, käyttövaiheeseensa, niin me kyllä haluamme myös vaikuttaa tähän komission määrittelemään politiikkaan itsekin. Bene, io ringrazio. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kahdelle asiantuntijalle näistä panoksista. Olemme nyt saaneet ensimmäisen paneelin valmiiksi. Kiitän teitä vielä ja nyt pyydän Ekaterini Kavada ja Charles Urkadia tulemaan tänne paikoilleensa. Thank you. Bene, iniziamo il secondo panel, proprietà. Niin aloitamme ensin seuraavan paneelin, teollisen tekijän oikeudet, mahdollisuudet ja tulevaisuuden kehityskulut. Kateriini Kavada saa puheenvuoron. Hän on Euroopan GNSS Galileo-ohjelman näistä, näistä asioista vastaavan yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Sartori, good morning. Kiitoksia, Rova Sartori. Huomenta kaikille. Huomenta myös tulkeille. Ensin haluaisin kiittää kutsusta tulla esittämään haluaisin ilmaista sen, että olemme todella tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että tämän päivän minikuuleminen on järjestetty. Meillä on sellainen vaikutelma, eh, kun kuuntelin, että koska ensi vuosi alkaa jo ihan muutaman kuukauden kuluttua, pitää olla varmita, koska komissio yleisesti Euroopan pitäisi olla todellakin valmis tähän. Teolliset tekijänoikeudet ovat erittäin tärkeä tekijä, avaintekijä siinä, miten onnistumme tässä ohjelmassa. Me investoimme tähän, olemme investoineet ohjelmaan viimeisen kymmenen vuoden aikaan, ja IPR on va- vaan tuottoa investoinneillemme. Erittäin tärkeänä kysymyksenä, että pidämme ohjelman hallinnoijina, että jos meillä olisi tilaisuus suojella IPR ja saada, voida mahdollisimman hyvin käyttää näitä omaisuuksia, oikeuksia hyväksi, niin sitten voisimme tarttua tähän tilanteeseen maailmanlaajuisesti ja meillä on toiseksi myös mahdollisuus kehittää teknologioita, ei vain Galileon liittyviä, vaan myös sitä seuraavia muita sovellutuksia. Tämä on tärkeä kysymys kaikille teollisuudelle, erityisesti PK-yrityksillemme ja vielä lopuksi tulemme va- myötä vaikuttamaan talouksemme kasvuun ja sosiaaliseen talouteen myös. Ja niin kuin herra Rov sanoi, voin puhua päiviä tästä aiheesta, mutta koska on vain 10 minuuttia annettu, niin haluaisin keskittyä kolmeen eri aspektiin. Ensinnäkin juridisen ja sääntelypuitteisiin, joissa Euroopan komissio joutuu toimimaan, samoin velvoitteisiin, joita syntyy näistä puitteista sääntelypuitteissa. Toiseksi yritän käsi pohtia teidän kanssanne ja tehdä selväksi teille sen, mitkä ovat poliittiset tavoitteet, pääperiaatteet, jotka pitää ottaa huomioon komissiossa ja poliittisissa elimissä kun valmistellaan IP-strategiaa, henkilöomaisuuden strategiaa, koska mehän emme pysty jatkuvasti vain puhumaan Galileosta, jos me emme saa aikaan vahvoja, selkeitä, johdonmukaisia, ihanteellisia strategioita tällä alalla. Tässä kysymyksessä Euroopan komissio haluaa poliittista tukea ja ja ohjausta myös Euroopan parlamentilta. Vielä lopuksi haluaisin kertoa teille aikataulusta, jossa komissio tekee työtä, jotta voimme sitten esittää jatkossa parlamentille konkreettisia ehdotuksia ensi vuoden alussa jo. Mitä tulee sääntelypuitteisiin, kuten te tiedätte, vuodesta 2008 Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät vallankumouksellisen poliittisen päätöksen nimittäin se seikka, että EU lopultakin omistaa järjestelmän ja kaikki aineettomat varat, jotka johtuvat tästä järjestelmästä vuoteen 2008 saakka EU omisti joitakin rakennuksia korkeintaan. Tästä päivästä eteenpäin me emme omista pelkästään satelliitteja ja muita asemia, vaan myös aineetonta omaisuutta, jotka liittyvät henkisen omaisuuden oikeuksiin. Me EU-varoilla ne maksetaan 100 prosenttisesti. Mitä meidän nyt pitää tehdä ja miksi tällainen poliittinen vallankumouksellinen päätös tehtiin kahdesta syystä. Ensinnäkin Euroopan unionilla täytyy olla täysi kontrolli kohdista ei ollut mitenkään vakavaa toimintaa meidän taholtamme olla riippuvaisia lisenssisopimuksista, joita olisi tehty kaupallisten osapuolten kanssa. Jos näin ei olisi tehty, emme koskaan pystyisi varmistamaan palveluidemme jatkumista. Toinen tärkeä syy yhtä lailla on se, että sitten kun EU omistaa nämä kriittiset henkisomaisuuden oikeudet, me pystymme silloin varmistamaan – maksuttoman syrjimättömän pääsyn kaikille GNSS-käyttäjille ja teollisuudelle. Teemme järjestelmän parissa työtä ja otamme huomioon, huomioon käyttäjät. Heitä kannustan käyttämään näitä oikeuksia ja järjestelmiä. Rova puheenjohtaja, jotta voin jatkaa tätä esitystä, niin näitä nyt tarvitsin näitä kuvia. Nyt olen kolmannessa. Uh, the landscape. Joten tämä maisema tavallaan meidän toimistamme esit, herra Urkanista sen myöhemmin. Lyhyesti haluaisin kertoa teille, että me olemme ylpeitä, koska meidän investointimme antoivat meille hyvän tuloksen henkilönomaisuus tähän, henkisen varoja on suojeltu historiallisten sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi ESA omistaa niitä samoin GNSS Ranskassa kuitenkin. Euroopan komissiolla on myös oma vaatimaton salkkunsa, joka todella voi kasvaa huomattavastikin, kunhan kun ensi vuonna kolmesta osapuolta, erityisesti ESAlta, siirretään komissiolle kaikki patentit, jotka liittyvät tähän vaiheeseen ja toiseksi jo kaikki kehitysvaiheen teollisen tekijänoikeuden oikeuksia suojellaan suoraan EU, EU-ssa. Esimerkkinä haluaisin kertoa teille tästä avoimen palvelun signaalista avaruudessa. Tämä on erittäin tärkeä asiakirja, jota kuusi patenttia tukee. Ne ovat jo nyt saatavissa verkossa. Kyseessä on asiakirja, joka antaa mahdollisuuden maailmanlaajuisteollisuudelle ja se on maksuton palvelu. Näin voidaan saada voida käyttää avoimen palvelun ö, avoimen avaruuspalvelun palveluita hyväksi. Sitten menneisyydestä nykyisyyteen, tulevaisuuteen. Ensi vuoden alusta lähtien me saamme uudet sääntelypuitteet. Samat periaatteet koskevat teollisia tekijänoikeuksia EU-ssa ja sama koskee omistusta. Tässä parlamentti ja neuvosto ovat pyytäneet komissiota tai ja komissio sitoutuikin poliittisesti laatimaan poliittiset puitteet, jonka yhteydessä näemme kaikki eri modaliteetit sellaisella tavalla, että voimme suojella ja edistää henkisen omaisuuden oikeuksien kehitystä. Mitä, mitkä ovat sen johtavia periaatteita näissä puitteissa? Ensinnäkin meillä on neljä ohjaavaa periaatetta. Ensimmäinen tavoite komissiolle on varmistaa harmoninen GNSS-markkinoiden kasvu poistamalla turhia esteitä, jotta voidaan pää- taata pääsy relevanteihin kategorioihin. Kaikkea pitäisi kehittää harmonisesti. Sitten toinen poliittinen tavoite meidän pitää edistää uusien teknologioiden kehitystä ja käyttöä. Meidän täytyy helpottaa teknologian käyttöä ja rohkaista kolmansia tahoja kehittämään, erityisesti PK-yrityksiä kehittämään näitä. Tämä on aivan avan kysymys komissiolle. Kolmas erityinen tavoite on suojella ja saada lisäarvoa EUn henkisen teollisen ja kaupallisen oikeuksien omaisuudeksille. Pitää suojella kaikkia sidosryhmiä heidän intressejä. Hiukan pysähdyn tähän aiheeseen, koska kaikkien pitäisi ymmärtää myös täällä parlamentissa, että meidän ei pidä toimia eristyksissä silloin, kun me puhumme Teollisen tekijän tekijänoikeuksista. Kyse ei ole vain EUsta ja muista, vaan ei ole kyse vain meidän oikeuksista vaan muita sidosryhmiä on mukana, yksityisiä ja julkisia ja heillä on oma intressinsä ja meidän pitää tasapainottaa kaikkien e- intressit, jos haluamme tehdä tästä järjestelmästä ihanteellisen ja hyvin soveltuvan. Sitten nämä rakennuspalikat, joille tällä hetkellä laadimme tämän analyysimme ensinnäkin Euroopan komission pitää varmistaa pääsy Galileon varoihin kolmansien taholta me olemme sisävoimia kolmansille osapuolille. Ja kuin mahdollista, komission pitäisi saada rakentaa tavallaan siltoja keskisesti, että varmistetaan pääsy ja saanti, mitä tulee esimerkiksi soveltusten kehittäjien tai Galileo-palveluiden kehittäjien, että he voivat käyttää näitä patentteja, jotka liittyvät kuuluvat kolmansilla osapuolella. Minä annan heidän käyttää minun oikeukseni, he antavat minun tai meidän käyttää heidän oikeuksiaan. Sitten kolmas tärkeä palikka on se, miten määrittelemme sopivat instrumentit, joilla tartutaan puutteisiin silloin, kun niiden huomataan esiintyvän markkinoilla, jotta pk-yritykset voivat löytää oikeat henkilöomaisuuden oikeudet omaa to- toimintaansa varten. Sitten vielä viimeksi meidän pitää varmistaa synergia, koordinaatio olemassa olevien henkisen omaisuuden arvottamisen aloitteiden puitteissa ja aivan erityisesti meidän pitää miettiä, miten voimme käyttää PK-yrityksiä, kun suojellaan teollistekijänoikeuksien kehitystä. Sitten seuraavat vaiheet Tällä hetkellä Euroopan komissio, kun se ennakoi sitä, että hyväksytään kyseinen asetus, on alettu jo valmisteleva työ ja tutkitaan tämänhetkistä tilannetta, koko maisemaa tavallaan, kuinka monia patentteja Euroopassa on, mikä kenellekin kuuluu ja mitä, taas, mitä patentteja tulee Euroopan ulkopuolelta meillä. On tällainen tarvitsemme koko panoraaman, jotta tiedämme, mikä tilanne on, missä, mihin me sijoitumme. Sitten meidän pitää analysoida kaikkia eri osatekijöitä tekijöitä näissä tiedoissa yhdessä asiantuntijoiden kanssa, äh, sidosryhmien ja teollisuuden edustajien kanssa. Mitä tulee aikatauluun, toivomme olevamme valmiita ensi vuonna ja voimme sitten palata parlamentin kertomaan konkreettisista suosituksista, ajatuksista, jotka liittyvät IPR-puitteisiin jotta näin pystytään suojelemaan meidän etujamme ja edistämään sitä, että hyväksyttäisiin koko järjestelmä maailmanlaajuisesti myöhemmin. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia Katarin Kavadalle. Seuraavana puheenvuoroa Jean-Charles Urkadille Ranska, Ranskasta France Brevet rahastosta. Olkaa hyvä. Bien, Bonjour, je voudrais tout... Hyvää päivää kaikille. Haluaisin aivan ensiksi kiittää Amalia Sartoria ja Angelika Niebleria sydämellisesti Euroopan parlamentista tästä mahdollisuudesta kertoa teille tietystä pohdinnoista koskien tekijän ja teollisoikeu, tekee, te, teollisoikeuksia ja patenttia tässä hyvin tärkeässä asiassa, siis Galileo-ohjelman puitteissa. Aivan ensiksi lyhyesti Hans Brevet sijoitusrahastosta. Se on ensimmäinen valtiollinen eurooppalainen investointirahasto, joka, joka on kohdistettu täysin patenttikysymyksiä varten. Tämän tyyppisiä rahastoja on Aasiassa, Japanissa, Koreassa, Taivanissa, Kiinassa. Niiden kaikkien tehtävänä on tukea innovoivia ekojärjestelmiä näissä maissa Uskon, että kyseessä on tarve, joka on nyt aika selkeä, kun otetaan huomioon, kuinka moni tahoista tämän patenttiproblematiikan hallinnointi on. Meidän tehtävämme on hyvin selkeä. Haluamme auttaa innovoivia ekojärjestelmiä, ekosysteemiä, me siis PK-yrityksiä ja myös suuria yrityksiä ja tutkimuskeskuksia niin, että voidaan paremmin hyödyntää niiden tutkimusten tuloksia ja eri niiden patentteja ja varmistaa sijoituksille tuotto todella patenttien hyödyntämisen kautta. Ja toisaalta pyrimme auttamaan yrityksiä niin, että ne voivat varmistaa oman toimintansa vapauden niin, että ne olivat tietoisia kolmansia osapuolia koskevia, koskevasta patenttioikeudesta myös silloin, kun osapuolet ovat Euroopan ulkopuolella. Nämä kaikki liittyvät on siis todella hyödyn, hyödyntäminen ja, ja, ja, ja patenttien käyttämiseen suojeleminen. Galileon osalta olemme aloittaneet työnä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa jo pari vuotta sitten. Teemme tiivistä yhteistyötä e- Genesin kanssa Ranskassa ja Euroopan avaruusviraston kanssa ja suurten tämän alan virastojen kanssa, EDS, Thales, Alien ja Space ja TomTom esimerkiksi. Nyt haluaisin ensinnäkin lyhyesti esitellä teille analyysit koskien GNSS ja Galileo-alan patenttien nykytilannetta ja analysoida mahdollisia riskejä ja sitten mahdollisesti esittää suosituksia. Ensinnäkin Galileon patenttien näkymistä olemme pyrkineet tunnistamaan mitä kaikkea patentteja on olemassa ja mitä mahdollisesti voitaisiin soveltaa Galileon. Infrastruktuurin ja laitteiden tasolla olemme analysoineet 2500 patentti, patenttia. Nämä on aikamoinen määrä. Ja 2500 26 patenttiperhettä tuntuu aivan eh, välttämätön, välttämättömältä. Niiden käyttö on pakollista, kun Galileoa sovelletaan. On mahdollista, että näitä on vielä enemmänkin, mikäli analyysiä vielä jatketaan. Mutta nyt eh, ensimmäinen vaikutelma siitä, mikä on näiden Galileo-järjestelmään soveltamisessa tarvittavien patenttien kovasta ytimestä, niin se koskee tällaista määrää. Sitten on vielä merkittävää määrää patentteja, jotka kattavat sovellukset ja palvelut. Täällä olemme analysoineet 400 patenttiperhettä. Ne ovat joko hyvin tärkeitä tai keskeisiä tietyille palvelukategorioille. Hyvä uutinen näissä näkymissä on se, että 60 prosenttia keskeisistä patenteista on eurooppalaisissa käsissä – Tämä on erittäin myönteinen asia, varsin poikkeuksellinen valitettavasti teknologian alalla, mutta täällä avaruus- ja navigointi, satelliittinavigointialalla se osoittaa, kuinka Eurooppa on panostanut tämän alan sijoituksiin viimeisen 10 ja 15 vuoden aikana. Investoinnit ovat olleet aivan poikkeuksellisia jo onneksi tuloksena on nyt tänä päivänä se, että todella merkittävä osa näistä patenteista on nyt Euroopassa. Tämä on hyvin myönteinen, myönteinen seikka ja sinne todella kiteytyy ja konkretisoituu nämä sijoitusponnistukset, joita, joita on eh, eri eurooppalaista rahastoista harjoitettu. 35 prosenttia on amerikkalaisissa käsissä näistä patenteista ja vielä pieni, mutta kasvava osuus patenteista on Kiinassa, kiinalaisilla laitoksilla. Sitten toinen keskeinen sekka on se, että 54 prosenttia patenteista on yksityisessä, yksityisissä käsissä. Voi olla, että tänä päivänä ne eivät vielä ole sitoutuneet näiden patenttien käyttöön. Eli on oltava tietoisia siitä, että näiden patenttien käyttöoikeusehdot, erityisesti silloin kun kyseessä ovat Euroopan ulkopuolisissa käsissä olevat patentit, niin ei ole vielä selvä asia. Näin ollen riskit ovat aika selvät. Ensimmäinen riski, ja tämä on seurausta kokemuksesta, ei ole selvää, että kaikki tarvittavat patentit, joita tarvitaan Galileon soveltamiseen, infrastruktuuriin, laitteisiin ja palveluihin, ei ole selvää, että todella kaikki nämä tarvittavat patentit olisivat välittömästi käytettävissä ja kohtuullisilla ja syrjimättömillä ehdoilla kaikkien kaikkia toimijoita varten. Menneisyydessä on ollut muita teknologioita, joissa lukkotilanteita on tullut johtuen juuri siitä, että tietyt tahot omien etujensa suojelemisessa eivät suostuneet sellaiseen ehtoihin patenttien käytössä. Toinen merkittävä seikka koskee sitä, että noin 50 prosenttia patenteista eivät ole sovellettavissa ainoastaan Galileoa varten, vaan, vaan myös esimerkiksi GPS-3 varten. Ja päinvastoinkin tämän totta, eli noin 50 prosenttia patenteista kattaa sekä Galileon järjestelmä, että myös GPS-3 ja suuren osa ei-amerikkalaista, EU-eurooppalaista, kuten venäläinen Glonas ja Baidu on tässä kyseessä. Kuitenkin perusteknologia tuetaan ja usein perusteknologia on samaa näissä järjestelmissä, jotka on otettu käyttöön todella tämä, että puolet patenteista ovat sellaisia, joita voidaan käyttää kaikkiin GNSS-järjestelmiin. Tämä voidaan nähdä riskinä, mutta se voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Toisin sanoen eurooppalainen patenttiblokki on tarpeellinen myös tiettyjen GPS-3 toiminnallisuuksien käyttöön, käyttöön tai toiminta-ominaisuuksien käyttöön. Joitakin merkittäviä pohdintalinjoja ja suosituksia, joista teille halusin kertoa seuraavaksi. Ensinnäkin synergia ja harmonia äh, näissä asioissa, joista Rova Kavada aikaisemmin kertoi, tuemme täysin sitä ja että määritellään teollis- ja tekijäoikeus, globaalilla tasolla jonka tarkoituksena yhtäältä olisi edistää ja varmistaa se, että hyväksytään Galileo-järjestelmä mahdollisimman laajasti. Tämä on ensimmäinen tavoite tässä teollisen tekijänoikeusalan strategiassa ja Galileo-järjestelmän hyväksymisessä. Ja, ja tämä tietenkin sopii täysin yhteen sen kanssa, että tuetaan eurooppalaisia toimin, toimijoita ja ekosysteemiä, joiden avulla tätä teknologiaa kehitetään edelleen. Eli todella pyritään edistämään ja suojelemaan eurooppalaista ekosysteemiä. Sitten toinen tärkeä suositus, olemme tehneet tässä työtä omien teollisuuden kumppaneiden kanssa, pyrimme määrittämään aloitteen joka olisi teollisuuden, eurooppalaisen teollisuuden eteenpäin viemä ja jonka tarkoituksena olisi varmistaa eurooppalaisten toimijoiden vapaa toimiminen Eli että, olisi, että Euroopasta toimijat voisivat saada ne patentit käyttöön, ne tarvitsevat. Ja toisaalta samanaikaisesti voitaisiin tai huomioon merkittävä patenttipohja voitaisiin varmistaa sijoitusrahastojen saama tuotto sijoituksille, aivan kuten monilla muillakin teollisuuden aloilla amerikkalaiset, eurooppalaiset ja kiinalaiset patenttiomistajat olisivat tässä mukana. Nämä ovat kaksi aloitetta, jotka olisi hyvä koordinoida järkevällä tavalla niin, että teollisuuden eteenpäin viemä aloite voisi tukeutua globaaleille laajemmille ähm, pyrkimyksille, jotka määritellään komissiossa. Kiitoksia. Bene, grazie Jean-Charles Urcade. Kiitoksia tästä Jean-Charles Urcade. Onko kollegoilla puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä? Kollega Nibler. Vielen dank. Äh, Paljon kiitoksia, Ruokava Lehrakurkaad. Pidin todella mielenkiintoisena ja tärkeinä molempia puheenvuoroja. Hienoa, että osoititte, että vuodesta 2014 lähtien odottelemme sitten tiedonantoa, jossa puhutaan kattavasti myös teollisen tekijän oikeuksien työstämistä. Tämä varmasti on mieluisa uutinen, jota odotamme täällä valiokunnassa. Horisontti 2020 työssä on puhuttu paljon myöskin osallistumista ja sitä kautta olisitte tekijänoikeuksista. Ja konkreettisesti kysyisin Horisontti 2020 ja osallistumissäännöistä, josta päätetään lopullisesti. Onko tämä jonkinlainen mittatikku näiden teollisen tekijänoikeuskysymysten osalta, joita te käsittelette, vai pitääkö tässä ajatella jotenkin vielä uudella tapaa tavoite? Taitaa olla nyt selvä. Me tarvitsemme oikeuksia, jotta järjestelmä voi olla toimiva ja mahdollistaa kaikkien palveluiden tarjoajien pääsyn. Ja Euroopan unioni on se taho, joka on rahoittanut järjestelmän, siksi sen pitäisi voida sitä myös valvoa, mutta kysymys kuuluu, miten tämä konkreettisesti hoidetaan ja ovatko nämä säännöt, joista puhutaan horisontti 2020 jonkinlainen mitta tässä vai lähdettekö työhön ihan alusta? Circule Kanchan, prego. Kiitoksia sitten Kanchan, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia näistä erittäin hyödyllisestä alustuksesta. Haluaisin kiinnittää huomiota vähäisiin käytettävissä oleviin resursseihimme. Yhtäältä näen kyllä, että sääntelyssä – tämän sääntelyä ja oikeudellista kehitystä koskeva harppaus. Siitä puhutaan ja sanotaan, että kaikki on kyllä kontrollissa, eikä mitään syrjintää voi olla, pitää olla ilmainen pääsy kaikille. Tämä on hyvä. Toisaalta kuitenkin muistutetaan, että pitää saada sijoituksille tuottoa tämä saattaisi olla eh, tällainen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyömahdollisuus niin, että voisi parhaiten hyödyntää vähäiset resurssimme. Nyt haluaisin ymmärtää tästä järjestelmästä sen sovelluksista. Se, mitä tähän mennessä on tehty, no se on jo tehty, mutta mitä vielä pitää tehdä? Pit, tie on pitkä, resursseja on vähän. Uskommeko todella, että saamme aikaan tällaista yksityisen ja julkisen kumppanuutta niin, että mahdollisimman pian voitaisiin saada nämä sovellukset, sovellukset käyttöön vai, vai onko niin, että resurssit ovat vähän liian vähäisiä? Voisitteko kertoa, uskotteko tähän vai ettekö te tähän usko? Onko mahdollisuuksia vai eikö niitä ole? Jotain on toki tehty, mutta Kyllä tässä täytäntöönpanossa julkisen ja yksityisen kumppanuuden osalta on vielä paljon tekemistä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Mikäli ei, niin on ensimmäiset vastaukset. Katriini Kavada, olkaa hyvä. Thank you. Thank you for uh, the Kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Vastaukseni Ensinnäkin herra Rova Niblerille. Galileo saa varoja GNSS-budjetista ja siellä meillä on oma budjetti henkiselle omaisuudelle, joka on kehitetty uusissa poliittisissa puitteissa. Ja mitä koskee sitten sovellutuksiin, niin saamme tästä osuuden horisontti 2020 budjetista, niin kuin te ihan oikein totesitte, on puitteet, joilla tuetaan ja edistetään henkiseen ja teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyviin oikeuksiin. Me toimme kahdelta pohjalta, me olemme jo varmistaneet, että mitään ristiriitaa ei ole, ei ole mitään, mikä voisi vaarantaa pääperiaatteita ja näitä perusrakenteita. Kaikki, mitä haluamme tehdä tällä asiakirjalla, joka ensi vuonna tänne parlamenttiinkin tulee, on edetä asiassa property on each. Tätä kuka omistaa varoja missäkin ohjelmassa liittyen GNSS tai sovellutuksiin ja sitten miten voimme harmonisoida näitä eri, kahta eri sektoria ja ottaa mukaan muita toimijoita kuin pelkästään oikeuksien omistajia. Se on tarkoituksena. Mitä tulee tähän toiseen kysymykseen, jonka mainitsitte, on totta, totta. Omaisuuden turvaaminen on kallista. Kaikki, mikä nyt meidän pitää tehdä, on ottaa selvää, miten ja miten tasapainoisesti, tasapainoisella tavalla kaikki nämä suojakustannukset voidaan muuttaa eduksi ja arvoksi ohjelmissa ja yleensäkin Euroopalle. Me emme halua tehdä työtä vain patenttien parissa, haluaisimme myös hyötyä muista patenteista, joita Euroopassa ja maailmalla kehitetään. Niin herra Urgaard kertoi tästä tilanteesta, kontekstista ja meillä kannattaa tehdä työtä myös amerikkalaisten kanssa. Meillä on yhteistä mm, pinta-alaa ja meidän pitää hyötyä, niin kuin heidänkin pitää hyötyä meistä. Ei voida toimia eristyksissä, se ei ole meidän tavoitteenamme. Ja sitten mitä tulee henkisen teosan omaisuuteen muutama vuosi sitten, kun työskentelimme tätä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. Totesimme, että yksi pääsyistä, miksi tässä epäonnistuttiin, oli markkinariski. Silloin kukaan ei ollut varma, ei ainakaan yksityisellä sektorilla, johon vedottiin, jotta ne he investoisivat. Ei oltu varmoja siitä, että oli markkinan mahdollisuus tämän takana. Tällä hetkellä kun on eden, edistetty enemmän ja kun kaikki toimielimet EU:ssa ovat tehneet tietä eri keinoin, mukaan lukien patenttien kautta, olemme luoneet sellaisen ympäristön, joka on selkeä ja vakaa, ja tämä taas tulee edistämään koko ohjelmaa. Ja näin käyttäjät voivat tarttua siihen, ja markkinariski on todella pienentynyt. Tai se toteutuu vasta muutaman vuoden kuluttua, joten tämä on todella houkuttelevaa yritystoiminnalla. Ja me toivommekin, että IPR, henkisen teollisuuden oikeudet, on tässä avainelementtinä, jotta voidaan houkutella yksityisen sektorin osallistumista. Kiitos. Grazie, Jean-Charles Kiitoksia Jean-Charles Urkadi, jos teillä on vielä tähän jotakin vastattavaa. Oui, je, je crois que le, le, la, la prochaine phase est... Niin uskonpa, että seuraava vaihe tulee olemaan merkittävä. Ja olen oikein iloinen näistä puitteista, joita komissio ehdottaa. Tarkoituksena on määritellään vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon mennessä tällainen kokonaisvaltainen visio, jonku, jonka avulla voidaan mahdollisimman hyvin jäsentää tätä harjoitettavaa politiikkaa, jota komissio täytäntöönpanoi, ja sitten myös näitä teollisuuden aloitteita siihen otetaan mukaan. Uskon, että aikaikkuna on riittävä ja näin voitaisiin kuunnella eri toimijoita ja ottaa huomioon mahdollisuudet, joita on, jotka ovat todellisia ja merkittäviä mahdollisuuksia. Ne liittyvät kaikkien näiden merkittävien sijoitusten hyödyntämiseen, joita tämän ohjelman aikana on tehty ja jotka muun muassa näkyvät siinä, että on olemassa tällainen merkittävä patenttipohja. Siitä tulee paljon, on siis tunnistettava nämä mahdollisuudet, on tunnistettava myös riskit. Moninapaisessa maailmassa on huomioitava suhteet kaikkien sidosryhmien kanssa maailmanlaajuisesti teknologiassa, joka luonteensa mukaisesti on globaali ja sen mukaisesti sitten olisi määriteltävä mahdollisimman hyvä tilanne niin, että voidaan turvata ohjelman menestys ja Galileo-teknologian täysimittainen hyväksyminen. Ja tästä ei varmaankaan ole syytä huolehtia. Kaikki kyllä on tehty, jotta tämä voidaan varmistaa. Ja sitten on vielä varmistettava mahdollisimman hyvä tuotto sijoituksille ja mahdollisimman hyvä kilpailuasema eurooppalaisille toimijoille, niin kuin kaikkialla muillakin aloilla tässä monenlaajuisessa kilpailussa. Grazie. Angelica, aggiungi qualcosa? Kiitoksia. Haluatteko vielä jotakin lisätä, eh, kollega Niebler? Ja, ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pari virkettä Ensin kiitokset puhujille myös toisessa paneelissa. Ehkä ihan lyhyesti omaisesti mitä minulla jää mieleen tästä minikuulemisesta tältä aamulta. Ensimmäinen toteamus, se oli varmasti ensimmäisen paneelin tulos myöskin se, että teollisen työn arvoketjun tuotto jää Eurooppaan. EU yhdestä eurosta voi tehdä kymmenen, saada kymmenen tuottoa, eli, eli investoinnilta voi saada kymmenkertaisen tuoton. Tämä on varmasti tärkeä viesti meille poliitikoille. Innos ja Galileo ovat melko voimakkaasti jo käytössä. Kysyntää on jo. Eli jos ajatellaan ensi vuoden vaaleja, voimme jo viestiä tätä, että ei niin, että jossain vaiheessa sitten mutta eliitti tuonne. Anteeksi, että puhun näin yksinkertaistettuna, mutta tästä voidaan puhua kansalaisille siellä kotona. herra Rolf oli mielenkiintoista kuulla, miten tämä älyviljely voi hyötyä Galileosta ja Koperniuksesta. Eli miten maataloudessakin voidaan saada lisäarvoa yksittäisissä EUn jäsenvaltioissa näistä hankkeista. Kiitos oikein paljon. Mielenkiintoista oli myös, että kollegat puhuivat riskeistä. Todella tärkeää on huolehtia siitä, että järjestelmä pysyy vakaana. Ja ymmärsin, että GSAssa tehdään kaikki mahdollinen, jotta järjestelmä pysyisi vakaana. Ja tietenkin kilpailun kautta, kun meidän järjestelmämme kehittyy, niin on painetta myöskin GPS ja muiden järjestelmien suuntaan. Opin ensimmäisen paneelin aikana paljon Samoin toisen paneelin osalta haluaisin sanoa siitä muutaman sanan. Edelgard, luvut olivat todella vaikuttavia omalta osaltani. Ajattelisin, miten monenlaisia patentteja liittyy Galileoon, GNSS ja niihin palveluihin, joita voi syntyä. Ja on hyvin tärkeää, että näitä patentteja hoidetaan mahdollisimman tehokkaalla hyvällä tapaa. Tietenkin on katsottava myös eurooppalaisten patentinhaltijoiden osuutta. Hyvä, jos osuus on suuri. Kuitenkin tähänkin liittyy riskejä. Näin kuulimme, on tärkeää, että kehittelemme politiikkaa, joissa ruokavada, jonka kautta voidaan huolehtia siitä, että tarvittavat patentit ovat käytössämme, jotta järjestelmä voi toimia. Tämä on poliittisesti tärkeä viesti. Ruokavada, sanoitte Euroopan unionin tarvitsevan täysiä valvontamahdollisuuksia järjestelmän suuntaan. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tässäkin on kyse tekijän oikeuksista ja siitä, että syrjimätön pääsyjärjestelmän turvataan. No, se on tärkeä asia. Me odotamme nyt ehdotuksia sieltä teidän puoleltanne vuoden 2014 alkupuolelle, että voimme puuttua kaikkiin näihin ongelmiin ja minimoida kaikki riskit. Kiitos oikein paljon kaikille puhujille, että tulitte tänne. Keskustelu oli mielenkiintoinen ja toivon kovasti puheenjohtaja, että ehkä ensi vuonna tai kun meillä on mahdollisuus, voimme jatkaa tätä keskustelua. Kiitos paljon. Grazie da parte. Kiitoksia valiokunnan puolestaan Ekaterini Kavada ja Jean-Charles Urcadille. Tähän päätämme tämän toisen paneelin loppupäätelmiä varten. Juuri olemme aikataulussakin 10.35. Täällä pitäisi olla paikallaan komission varapuheenjohtaja Antonia Tajani. Minulle on kuitenkin kerrottu, että hän on lähtenyt komissiosta juuri muutama vi- minuutti sitten kollegion kokouksen jälkeen, mikäli tietoni pitävät paikkansa. Mm, jos nyt päätämme odottaa komission jäsentä, niin meillä olisi tässä ehkä kahdeksan tai kymmenen minuuttia taukoa. Ehditte hakemaan kahvin ja sitten varmaankin hän on paikalla. Kiitoksia. Dickie Griffin. Grazie a tutti i colleghi presenti. Kiitoksia kaikille läsnä oleville kollegoille ja vieraille ja kuulemistilaisuuden kutsuvieraille. Nyt meillä on täällä komission jäsen Tajani. Hän oli vielä komissiossa, niin kuin sanoin, siellä oli kollegion kokous Kuten komission jäsen hyvin tietää, meillä on ollut tässä kaksi paneelia, joissa käsiteltiin Galileo liittyviä aiheita. Nyt annan teille välittömästi puheenvuoron ja sitten jatkamme valiokunnan työtä. Olkaa hyvä ja kiitoksia, että olette täällä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta. Mutta kiitoksia myös siitä, että tämä valiokunta on päättänyt korostaa sitä, kuinka suuri merkitys taillisuuspolitiikalle on tällä Euroopan unionin avaruustoiminnalla. Haluaisin aivan aluksi korostaa sitä loistavaa tulosta, joka saavutettiin 24.7. Silloin Galileon ydin, ytimen ensimmäinen julkinen toimintatesti tehtiin. Se oli varsinainen tuli kaasta, se oli tuolla Futsinossa ja tulokset olivat erittäin myönteisiä. Ensimmäistä kertaa olemme voineet luottaa nyt täysin in, eurooppalaisen infrastruktuurin ja verkostoon, maapäällisten asemien verkostoon, joten tulokset eivät ole ainoastaan tieteellisiä tai teknologisia tuloksia, vaan ne ovat poliittisesti merkittäviä Euroopalle. Eurooppa on osoittanut, että se pystyy hallinnoimaan satelliittijärjestelmää ja se pystyy saavuttamaan hyviä tuloksia. Galileo ylittikin amerikkalaisen GPSn suorituskyvyssä virhemarginaali oli alle kaksi metriä ja tämä on ylittänyt kaikki odotukset, koska se perustui vain ensimmäiselle neljälle satelliitille, jotka ovat jo kiertoradalla. Galileosta piensyntyi uusia foorumia ja uusia palveluja navigointijärjestelmiä varten ja GPSn, GLONASSin ja kompassin rinnalle se siis tulee. Galileo avaa myös uusia näkymiä ja markkinoita yrityksille ja siksikin se on tärkeä. Infrastruktuurit, kuten tiedätte, eivät ole tehty itseään varten, vaan, mer- vaan tulokset tavallaan ovat olemaan kaikille näkymiä, näkyviä. Ja niin kuin ymmär- ymmärsitte aikaisemmista puheenvuoroista, monet sektorit tulevat hyötymään Galileon signaalista ja myös Galileon ja Kopernikuksen ristisignaaleista varmasti tulee merkittäviä, merkittävää hyötyä siviilitoiminnassa, kun esimerkiksi on luonnonkatastrofeja. Kopernikuksen ansiosta voimme saada hyvin täsmällisen kuvan tilanteesta, missä on tuhoutuneita alueita ja missä on pelastettavia henkilöitä, missä olisi toimittavaa erityyppisillä välineillä. Galileaan Galileon signaali tukee tässä ja auttaa, auttaa säästämään aikaa ja ihmishenkiä, koska voidaan välttää tällainen näköhavaintoihin perustuva kartoitus. Haluaisin korostaa sitä, että Galileon ensimmäiset palvelut olisivat käytettävissä jo ensi vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa ennen, toisin sanoen, kuin infrastruktuuri saadaan täysin valmiiksi, niin kuin alun perin oli tarkoitus, koska kyseessä on poliittinen prioriteetti omalla omalla komission vaalikaudella. Galileo pitäisi saada käyntiin ennen vaalikauden loppua, tai ennen, ennen komission kauden loppua ja näin ennakoidaan. E, otetaan se käyttöön jo ennen kuin koko järjestelmä on paikallaan. Puhutaan sadoista miljoonista euroista tuottaa ja e, amerikkalaisen GPS lisäksi Egolilla käytetään monissa järjestelmissä ja voidaan avata uusia horisontteja, uusia markkinoita teollisuudelle, erityisesti eurooppalaisille PK-yrityksille. Galileon palveluista tulee uusia hyviä työpaikkoja, lisää kilpailukykyä ja kasvua ja todella 90 miljardista talouskasvusta puhutaan ja kymmeniä kymmeniä miljardia sijoituksia, noin 80 miljardia euroa lähivuosina. Lontoossa ja sitten Fujinossa olen tavannut yrityksiä, jotka työstävät palveluja. Lontoossa järjestimme suurin tapahtuvan jos UK-hallituksen kanssa, ja se koski Galileo-palvelujen käyttöä. Järjestimme toisen tapaamisen Fucinossa heinäkuussa. Tiedätte myös, että Euroopan Komissiolla on European Space Expo, joka kiertää Eurooppaa ja sillä osoitetaan myös kansalaisille ja tietenkin myös yrityksille, mitä hyötyä tulee Galileon signaaleista olemaan Roomassa. Tämä oli suuri menestys syyskuun ensimmäisellä viikolla. Kuudessa päivässä yli 55 000 henkilöä kävi tutustumassa tähän näyttelyyn, jonka oma pääosastoni järjesti ja haluaisin sitä vielä kerran kiittää työstä. Koko päi- jokainen päivä oli omistettu erilaisille kokouksille, kansallisille ja yrityksille niin, että voitaisiin kertoa Galileon tuloksista. Nyt tämä näyttely kiertää Euroopassa ja näin tehdään paremmin tunnetuksi suurelle yleisölle yrityksille se, kuinka merkittävä, merkittäviä näkymiä tämä Galileo avaa tulevaisuudessa. Nämä ovat tärkeitä äh, tavoitteita. Meidän pitää tietenkin valmistaa kenttää sitä varten. Euroopan parlamentti on varannut näitä palveluja varten GNSS-asetuksen kautta rahoitusta. Se hyväksytään ensi kuussa sen ansiosta ja myös näiden rahoitusten ansiosta, jotka on omistettu Horisontti 2020-ohjelmaa varten, voimme mennä eteenpäin ja voimme maksimoida ma- eri mahdollisuudet. Komissio on tehnyt, aloittanut tutkimuksen markkinamahdollisuuksista ja pohtinut mahdollisia sääntelyä tarpeita Galileon käytössä. Vuoden loppuun mennessä saamme tulokset, eikä ole mahdotonta, että antaisimme lainsäädäntöä tässä asiassa. Haluaisin antaa tästä esimerkin, koska emmehän lähde tästä tyh- tässä tyhjältä pöydältä. Esimerkki koskee lainsäädäntöehdotusta, joka on hiljattain hyväksytty Epolista ja ja nämä SIPit, nämä vastaanottovälineet, jotka sijoitetaan autoihin, niiden pitäisi pystyä ottamaan vastaan Galileon signaalia. Ja kaikille SIP-vastaanottajien valmistajille eh, on tästä viestitetty, olisi tärkeää, että, että Galileo-signaalit toimivat niissä ja näin voidaan avata uusia markkinoita ja yhteisen hanketta varten. Nyt haluaisin pyytääkin, että parlamentti tukisi ehdotusta, jonka alla on oma allekirjoitukseni. Sama pätee Kopernikukseen. Sen myötä jo saadaan täsmällisiä tietoja ilmastonmuutosta varten ja voidaan paremmin hallinnoida lounan katastrofeja. Ja kuten sanoin, Galileon ja Kopernikuksen signaalien äh, ristiin lukeminen voi tuoda erittäin hienoja tuloksia ja nopeuttaa pelastusoperaatioita Ohjelma on pyörinyt parlamentin tuen ansiosta. Voin nyt vain kiittää jälleen tästä tuesta ja, ja yhteisen budjetin tuesta. Kirjettä kuitenkin riittää asetuksen hyväksymiseksi viime viikolla. Tapasin puheenjohtaja Sartorin, edustaja Prodin ja joitakin varjoesittelijöitä ja pyysin nopeaa käsittelyä. Tiedän, että nämä ovat hankalia asioita, erityisesti kun puhutaan monivuotista ohjelmista, mutta olen kyllä luottavaisin mielin ja uskon, että sopimukseen päästään pian. Minun ta- tarkoitukseni on toimia niin, että, että nämä var- ja voidaan pian lähettää ja nopea nopea käsittely toiminut niin ja haluaisin mahdollisimman pian voida todella nämä, nämä laitteet lähettää toimintaan. Sitten haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kertoa tästä Galileon tilanteesta. Jean-Jacques Dorvanin hyvä, hyvä tapasin ja koskien paikallistamispalveluja. palveluja ja hän vahvisti minulle, että vaikka satelliittirakennusyrityksillä on ollut teknisiä vaikeuksia, niin päivitetty aikataulu seuraavista vaiheista tulee 30. mennessä. Dordan vakuutti, että tällä tulee olemaan vaikutus ensimmäisille palveluille, jotka tulevat olemaan käytettävissä 2014-2015 vuosien vaihteessa. Tavoite tavoitteena niin on tulevina viikkoina järjestää kokous, jossa käsiteltäisiin Galileon Galileattomaisen toimielinten välinen paneeli, ja siinä olisi myös Euroopan parlamentti mukana, ja täällä annettiin lopullinen aikataulu Euroopan sate- avaruusvirastolta. Galileon ja Kopernikuksen potentiaalinen merkitys on suuri nuorille nuorille tutkijoille ja startupeille ja niin edelleen. Voisin mainita nuoren tutkijan La Sapienzan yliopistosta Roomasta. Siellä itsekin muuten opiskelin. Hän kehitti innovoivan, innovoivan ohjelman Galileo-signaalin kodifiointia varten. Nuoret ovat merkittävässä osassa tässä ja Galileo ja Kopernikus pyrkivät, pyrkivät tarjoamaan mahdollisuuksia parheen, parhaille nuorille aivoillemme. Ja näin se olisi väline, vahva väline kilpailukyky ja kasvupolitiikamme palveluksessa ja pyrimmekin taistelemaan voimakkaasti sen puolesta ja kriisiä vastaan. Toivon, että Euroopan neuvosto helmikuussa, joka omistetaan teollisuuspolitiikalle, Puheenjohtaja Barrosokin on tästä puhunut, että mukana olisi myös avaruuspolitiikka ja näin voitaisiin saada aikaan sellainen teollisuuden alan finanssipoliittinen sopimus, jolla voitaisiin lisätä parempaa hallinnointia teollisuudessa, niin kuin eilenkin kolme merkittävintä teollisuusjärjestöä Euroopan tasolta pyysivät kyseessä oli Saksan ja Ranskan ja Italian kumppanit. Haluaisin vielä kiittää tätä valiokuntaa ja parlamenttia sille tuolle, jota ne ovat antaneet kilpailukykyisemmän ja ympäristöystävällisemmän uuden Euroopan unionin ja teollisuuspolitiikan puolesta. Kiitoksia. Grazie, komissario. Noi ora avremo i lavori normali della commissione, se Kiitoksia. Nyt palaamme valiokunnan normaaliin työhön. Jos on jotakin kysymyksiä, niin ehkä täällä minuutin kysymyksillä vielä tilaa. Voimme vähän tätä vielä pidentää, mikäli teillä on kysymyksiä. Ei ole. Kaikki ovat tyytyväisiä. Intervento del commissario, che ringraziamo ancora una volta. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä läsnäolosta. Avremo ancora qui quando la Commissione me lo chiederà e quando noi lo riterremo. Ja varmastikin näemme teidät täällä taas, kun sitä hyödyllisemmää pidämme. Kiitoksia teille ja nähdään pian. Bene, iniziamo i lavori della commissione. No niin, nyt aloitamme valiokunnan kokous. Kollega Frank Prust on paikalla. Hän on esittelijänä Cars 2020 asiassa ja annan hänelle puheenvuoron aivan pian. Meillä on tätä keskustelua varten 45 minuuttia. Puheenvuoro esittelijälle Voitte esitellä oman mietintöluonnoksenne. Olkaa hyvä. Bien. <coughs> Merci madame la, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Heti aluksi, jos sallitte, haluaisin asettaa työmme puitteisiinsa, sellaisiin puitteisiin, kun niitä oleta, ne kuvittelen. Olemme tahtoneet KAAS 20 20 ohjelmaan ja kerromme, mitä olemme sitä mieltä. Ja olemme vain, että tämän tehtävä on hyvä asia. Autoteollisuus edustaa hyvin taloutta Euroopassa ja se siihen on kiinnittynyt vuodesta 2008 median huomio, ihmisten huomio. Meidän pitää pyrkiä vastaamaan myös kansalaistemme odotuksiin tälläkin alalla. Siksi olen, minusta on erittäin tärkeää ohjata parlamenttia tämän tekstin läpi, joka tuo todellista lisäarvoa tähän keskusteluun. Totta on, että tekstillä ei ole mitään sitovaa merkitystä, mutta juuri tämän takia meidän pitääkin keskittyä viestiin, jonka haluamme välittää. Yksinkertainen, ymmärrettävä tiivis teksti kaikille yrittäjille, kansalaisille. Taustasta vielä meidän tarkoituksemme säilyttää työpaikkoja, tietotaitoa, tuotantoa Euroopassa ennen kuin ajatellaan mitään uudelleenjärjestelyä ja muutoksia. Meidän pitää pystyä määrittelemään prioriteetit ja unohtaa ideologiset kysymykset tässä tärkeänä ajatuksena on palvella innovaatiota politiikan keinoin ja puolustaa innovaatiota, palvella niitä, joilla on ideoita, jotka luovat, koska innovaatio on ja tulee pysymään ainoana ver, komparatiivisena etuna, joka Euroopassa on suhteessa muuhun maailmaan. Pikemminkin, että lepäämme laakereillamme, meidän pitäisi pohtia keinoja, joita meillä on, lähteä uudelleen liikkeelle, pitää ajatella vapaasti kaikkea hiukan, niin kuin USAssa tehdään auto, autosektorilla kaikki tämän ovat varmasti nähneet, että se on ollut todellinen menestys. Nyt pitää vain nähdä, minkälaisia tuloksia tästä on saatu. Eurooppa ei pidä nähdä enää kilpailun toimesta tällaisena ruususen unta nukkuvana tai entisenä autoson edustajana. Meidän pitää nyt pohtia ja pystyä puhumaan vielä paremmin yhdellä ainoalla äänellä. Ennen kuin teidän kanssanne käyn läpi näitä pääajatuksia, haluaisin kertoa teille huolestuttavasta kysymyksestä, jota meidän pitää todellakin pohtia ennen kuin mennään eteenpäin. Liikat kapasiteetti autoteollisuudessa ja uudelleenjärjestelyt varsin usein ovat tuskallisia. Ne ovat kaksi tärkeintä ilmiötä tässä kriisissä. Toisaalta tekijöitä ja seurauksia. Mutta toimintasuunnitelma on kuitenkin varsin epämääräinen näistä kysymyksistä. Kuitenkin monia rakenteellisia uudistuksia vaaditaan. Meidän pitäisi identifioida näitä tarpeita muutoin. Miten voimme tehokkaasti vastata tähän kriisitilanteeseen? Vähän niin kuin lääkäri tekee sen diagnoosin ilman, että tutkii potilasta. Olen myös pannut merkille, että kriisi ei samalla tavalla koskenut rakentajia, valmistajia, markkinasegmenttejä, tuotteita, brändejä, mutta koska Euroopan markkinoilla on kriisi, vaikka jotkut merkit vielä on tässä ovat selviytyneet, niin kuitenkin tällä hetkellä mikään yritys Euroopassa ei enää ole turvassa. Loppujen lopuksi toimintasuunnitelma antaa hyvää ajattelua, että tulevaisuuden varalta pitää tietysti suhtautua varovasti asiaan, koska nämä ovat vielä tällaisia ennusteita ja me emme vielä tiedä, miten markkinat tulevat todellakin kehittymään. Kaikki nämä hienot lupaukset tulevat olemaan tyhjiä, ellei me vastaa kiireellisesti haasteisiin, joita kävin tässä läpi. Kun parannetaan poliittista hallintaa, ohjausta, se on ensimmäinen ehdotukseni, tarvitaan poliittista aktiivisuutta, joka on mielestäni välttämätöntä, ja pyytää lyhyen aikavälin aikataulu poliittiselle toiminnalle. Tämän uuden luvun myötä, josta nyt puhun, halusin saada meidät miettimään oikeita kysymyksiä. Mikä on tämän hetken tilanne, missä olemme, olemmeko saavuttaneet parhaimman koordinaation tason, käyttäneet yhdessä resursseja maksimissaan Euroopan tasolla. Vain näin voimme kilpailla muun maailman kanssa. Mitä voidaan tehdä vielä paremmin, mitä tulee poliittisen toimintaan, aivan erityisesti sosiaalisessa, sosiaalisessa verotuksessa kysymyksessä Euroopan sisälläkin? minkälaisia uhrauksia meidän pitää tässä tehdä, jotta tässä onnistumme. Miksi ei oteta mallia äh, arusteollisuutta, jotka toimivat varsin hyvin myös muuallakin maailmassa. Toiseksi meidän pitää vahvistaa asemamme markkinoilla, on kyse sisäistä markkinoista tai ulkoisista. Sisämarkkinoilla meidän täytyy paremmin suojella teollisen tekijänoikeuksia ja liikesalaisuuksia, samoin ennakoida tuotteiden standardointia ennen kuin niitä aletaan kau- kaupallista. Mutta ennen kaikkea me tulee ulkoisiin markkinoiden, meidän pitää äh, tuntea mitään vaikua epätoivoon. Pitää vahvistaa toimintaa, vahvistaa neuvotteluarsenaaliamme ja identifioida kaikki seuraamukset, myönteiset ja negatiiviset yhtä lailla, mitä tulee alan kilpailukykyyn. Meidän pitää vaatia, että me kansainvälisesti hyväksytään meidän standardimme, ettei meille vain sanella toimintaa ulkoapäin, ja meidän pitäisi paremmin auttaa PK-yrityksemme kansainvälistymään. Kolmas akseli Pitäisi vapauttaa rahapussin nyörit, komissiot hyviä ehdotuksia, mitä tulee tutkimuksen rahoittamiseen ja uuden tyyppiseen rahoitukseen, kuten Business Angels-metodia on käytetty. Mutta olisi sitä mieltä, että kilpailupolitiikka yleisesti ottaen, sen pitää palvella taloutta eikä toisinpäin niin kuin kilpailijammekin tekevät, pitää antaa happea yrityksille erityisesti kriisiaikaan. Neljäntenä meidän pitää tehdä sääntelystä re- reaktiivisempaa, aktiivisempaa ja vähemmän äh, äh, kiristäväksi. Tämä on älykästä toimintaa ja komissio tämän varsin hyvin ymmärtänytkin. Meidän pitää ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia kaikista uusista lainsäädännöistä on kilpailukyvylle tälläkin sektorilla. Meidän pitää myös tehdä sääntelystä yksinkertaisempaa, ennakoitavampaa, jotta voidaan rauhoittaa investointeja, jotka varsin usein iskevät oven kiinni nenä, nenämielessä, koska puuttuu johdonmukaisuus toiminnastamme. Ja lopuksi vielä eh, ihmiset voimavarat, joka on menestyksemme avain. Olen tyytyväinen tietenkin komission tekemiin ehdotuksiin. Kuitenkin voin todeta, että työmarkkinat eivät ihan vastaa sektoritarpeita. Meidän pitää siis parantaa pysyy jatkuvaa koulutusta, jotta voidaan ennakoida huomista kysyntää. Tietysti tässä on kyse jäsenvaltioiden toimivaltuudesta, mutta meidän velvollisuutemme on korostaa juuri tätä kohtaa. Tietysti meidän pitää myös myöntää, että pitää parantaa sosiaalista vuoropuhelua yritysten ja teollisuuden alalla. Vielä lopuksi kollegat esittäisin ratkaisun autoteollisuudelle. Eurooppaa, Eurooppaa, Eurooppaa tarvitaan. Uskon tähän. Kriisi on paljon liian, niin aivan liian suuri, jotta olisimme jakautuneita. Me tarvitsemme yhteistä vastausta ja reaktiota ja aivan erityisesti selkeää enemmistä täällä parlamentissa, jotta voidaan antaa painoarvoa meidän viestillämme. Tässä lyhyesti, mitä halusin teille kertoa hyvät kollegat. Tietysti nyt odotan teiltä ajatuksianne, kommenttejanne ja sitten seuraavassa vaiheessa tietysti odotan teiltä vielä tarkistuksiakin. Kiitoksia. Kollega Proust. Kiitoksia, kollega Brust. Sitten puheenvuoro edustajan Tjerekille. Dziękuję bardzo. E, szanowni koledzy, w związku... E, Paljon kiitoksia. Mm. Kollegat. Kun otetaan huomioon miten heikko tilanne on Euroopan autoteollisuudessa, niin komissio loi tämän 2020 toimintasuunnitelman, jota tarkastelemme uudestaan tällä hetkellä. Ja me laadimme tästä valiokunta-aloitteisen tekstin. Euroopan markkinoilla kysyntä putosi 70 miljoonasta vuodessa 12 miljoonaan. Ja kysymys, joka olisi nyt, jonka olisi saatava vastaus, on se, onko tämä kriisin syytä Yhdysvalloissa. Käänne on tapahtunut toiseen, toiseen suuntaan. Siellä on ollut kasvua, eli vaikka kriisi siellä onkin. Eli miksi nyt Euroopan markkinat, jotka ovat merkittävät markkinat Yhdysvaltain rinnalla, miksi Euroopan markkinoilla on niin hankala tilanne? Edustaja Rust on antanut tähän jo osittain vastauksen ja onnittelisin häntä tästä mietintöluonnoksesta. Komission KAIS 2020 asiakirja sisältää virheitä ja yksinkertaistamisia. Ja siinä puhutaan tuottajista Euroopan markkinoilla ainoastaan, eikä vitsitä lähteä vähän kokonaisvaltaisempaan katsantotapaan. Autoteollisuudesta keskusteltaessa pitää keskustella muutenkin teollisesta tuotannosta Euroopan markkinoilla – esimerkiksi varaosista. Automarkkinoilla on kriisi, kriisi on laajemminkin. Euroopassa työttömyys on luultavasti kasvamaan päin ja ongelma on siis laajempi. Hienoa, että kuulimme varapuheenjohtaja Tajanin puheenvuoron. Kuulimme häneltä, että kuitenkin on valmiutta jatkaa teollisuuspolitiikkaa. Mutta palatakseni nyt tähän mietintöön. Edustaja Proust aivan oikein perusteluissa viittaa vajeisiin esimerkiksi siinä, miten on määritelty eurooppalainen yritys. Pitäisikö meidän mepenä tukea eurooppalaista autoteollisuutta vai tulisiko meidän tukea myös monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat markkinoillamme? Se tapa, jolla voitaisiin nyt edetä strategiaa ajatellen, on varmaankin, että katsotaan asioita vähän erittäin. jotta joudutaan hieman sellaista strategiaa, josta syntyy meille turhan paljon kustannuksia. Tällä kertaa minulla ei ole oikeastaan enempää sanottavaa. Esittelijän asiakirja antaa meille nyt mahdollisuuden löytää mielenkiintoisia vastauksia jäsenten tarkistusten muodossa varmasti myös. Tämä on meille tärkeä tehtävä samoin kuin komissiolle. Kiitos. Kollega Jerek, kollega, kollega sitten äh, kollega Valean. Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Thank you, Chair. First... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin äh, osalta tyytyväisettyneiden tähän mietintöön. Siinä tuodaan esille näitä huolenaiheita, joita liittyy Karska 2020 asiaa, jotka totesin työryhmässä. Tätä voitaisiin pitää askelana oikein suuntaan, kun pyritään uudistamaan autoteollisuuden näkömyön kuitenkaan täydellisiä päätelmiä tässä ei tarjota. Siksi ollaan yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän pyrkii lisäämään todellisia politiikan välineitä ja koordinointimekanismeja tähän mietintöön, samoin kuin selkeitä toimia, joilla voidaan selkeyttää eh, valmistajia varten näitä toinen linjoja. Toimintasuunnitelmassa olisi myös keskitettyä ponnisteluja enemmän siihen, että vahvistetaan ko- koordinaatiota myös ilmasto- ja ulkomaankauppa kysymyksissä. Komissio ei tarvitse lisää valtaa toiveidensa täytäntöönpanemiseksi eikä uutta lainsäädäntöäkään tarvita pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kyllä asiat ovat tiedossa ja välineet käytettävissä. Kaikki eri osapuolet tarvitsevat oikeudellista varmuutta, politiikan linjojen koordinaatiota ja varsinkin toimintaa Siksi uskon, että olisi tärkeää varmistaa, että KARS 2020 toimintasuunnitelmassa todella tehdään, mitä sanotaan. Toiminta on avainsana. Että voidaan saada aikaan todellisesti yhteiset sisämarkkinat, voimme lisätä kilpailukykyä, vähentää byrokratiaa ja saada aikaan todella paljon tarvittua reipasta toimintaa. Voimme varmastikin löytää yhteisen pohjan ja luoda hyvän mietinnön. Odotan innolla tätä työtä. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. La parola, monsieur. Kiitoksia sitten eh, herra Shadow. Merci, madame la présidente. Et, et, et... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää mietinnöstä. Se on tärkeä teksti mielestäni. Jaan aika pitkälti sen toteamuksen, joka tässä esitettiin. En välttämättä johtopäätöksistä, ei välttämättä kaikkia niistä, joita, joihin päädyttiin. Mitä, kun ihan oikein esittäjä toteaa, että tällä hetkellä on liikakapasiteettia, rakenteellista sellaista autos teollisuudessa, niin en välttämättä silti ole sitä mieltä, että äh, tätä kautta löytän oikeat vastaukset, koska erityisesti mitä tulee tähän rakenteelliseen liikakapasiteettien, eri jäsenvaltiot varsin usein su- ottavat huomioon suhdanteet, pyrkivät säilyttämään parantamaan hintakilpailua tai antamaan tällaisia tukia, mutta tietysti teollisuus käyttää paljon julkisia varoja, mutta se ei vielä ratkaise tätä rakenteellista kriisiä teollisuudessa. Ja meidän pitäisi lopettaa, että valtiot, monissakin jäsenvaltioissa, ei tietysti kaikissa jäsenvaltioissa, joilla ne ole näin, eikä kaikissa ryhmittymissä, mutta että vain passiivisesti seurattaisiin, kun autotehtaita suljetaan, kun ei ole pystytty ennakoimaan tilannetta. Joten minun mielestäni tässä, näissä kysymyksissä Euroopalla on kaikkein tärkein rooli, siis tarvitaan koordinoitu strategia jotta päästään eroon liikakapasiteetista, erity, ihan niin kuin tässä mietinnössäkin todetaan, jotta yritetään uudelleen suunnata osa tästä kapasiteetista muuhun teolliseen toimintaan. Esimerkiksi mainitaan kevyemmät ajoneuvot, mutta ymmärtää kyllä hyvin, mitä hyötyä olisi strategista Euroopan tasolla niin metalliteollisuudessa kuin muissa kysymyksissä ja autoteollisuudessa voidaan nähdä sekin, että Tämä koskisi myös alihankkijoita, koko ketjua. Ja näin voitaisiin käyttää myös esimerkiksi uustuva e- e- e- energiaa, onko se sitten aurinkoenergiasta tai tuulienergiasta. Tätä kautta monet yritykset ovat selviytyneet, koska ovat uudelleen suunna, su, tai suunna, muuttaneet suuntaansa ja käyttäneet uusiutuvaa energiaa. Joten tarvitsee pohtia näitä eri sektoreita, joilla ja ottaa huomioon, minkälaisia liikennemuotoja käytetään. Tästä voisi olla hyötyä myös autoteollisuudelle. Vielä yksi esimerkki tällä hetkellä joissakin Euroopassa kaupungeissa nämä bussiyhtiöt esimerkiksi, jossa, jotka ovat valinneet nolla päässä tai niin edelleen. Ja näitä busseja valmistaa kiinalainen ryhmä, joka on myös televisiovalmistaja, ja se on päättänyt siirtää toimintansa myös bussivalmistuksen, myös näitä sähköisiä busseja. Ja nyt ne sitten kilpailevat täällä Euroopassa, ja aina voidaan miettiä sitä, minkä takia meidän yrityksemme eivät pysty innovoimaan paremmin, jotta voisivat vallata näitä segmenttejä liikenteen alalla ja näin saataisiin äh, aikaan lisäkäyttöä näille tehta- joita voitaisiin säilyttää näin e, Euroopassa. Tämä koskee niin tuotantoa kuin alihankintaakin ja koko tätä tuotantoketjua. Ja vielä yksi kohta mietinnössä, jota mielestäni pitää selventää, nimittäin miten autoteollisuus ja sääntely suhtautuvat toisiinsa. Jo vuosien ajan tässä valiokunnassa on keskusteltu ja on ollut eri, erilaisia näkökantoja siitä, missä määrin sääntely auttaa äh, autoteollisuus, että tulee päästöpäästöihin ja miten se, tämä vaikuttaa teollisuuteen. Varsin usein valtiot seuraavat yrityksiä, jotka pyrkivät myös siirtämään toimintansa muualle globalisaation myötä ja niin edelleen ja uudelleen toimintansa. Ja näissä teollisissa ryhmittymissä liian usein varsinkin vahvat ryhmät ovat toimivat, erityisesti saksalaiset. Olen todellakin hämmästynyt, kun kaikissa näissä sääntelykysymyksissä, kaikissa näissä suojelukysymyksissä tai kun puhutaan teollisuuspolitiikasta tai kaupasta, haluaisin sitä ketenkään mennä ärsyttää, mutta Mercedes-diplomatia tässä yleensä on jyllännyt näin poliittisia, anteeksi, teollisia yrity, ryhmittymiä Italiasta tai Ranskasta, jotka eivät pysty vaikuttamaan autovalmistajan liitossa ja jo seuraavat sitten tätä logiikkaa, joka ei edusta autoteollisuuden yleistä etua Euroopassa. Ja siksi aina olen niin hämmästynyt, että ei enempää mietitä innovaatiota ja tätä puhtautta. Sehän olisi hyväksi kuluttajallekin tietysti. Se olisi hyvä autoilijoilla, energialasku pienisi, näin saataisiin koko alihankintaketju käyttöön. Ja se olisi hyväksi autoteollisuudelle, joten haluaisin, että tähän tekstiin otetaan enemmän mukaan tätä, tätä myönteisyyttä, jota puhtaasta teknologiasta ja innovoinnista voisi syntyä. Prego. Kiitoksia sitten kollega Britsin, olkaa hyvä. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také poděkovat eh, za zprávu. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että autoteollisuus on yksi kaikkein tärkeimmistä aloista Euroopan unionissa. Uskon kuitenkin, että aika merkittävässä osissa tässä mietinnössä ohitamme tietyt tekijät, jotka johtavat siihen, että eurooppalaisten autojen kysyntä taantuu entisestään. On kyllä totta, että tähän asti emme ole vielä päässeet talouskriisistä. Ja tämä tietenkin vaikuttaa kysyntään, mutta toisaalta, hyvät naiset ja herrat, toinen osa ongelmaa olemme me itse. Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti, mitä me olemme tehneet, jotta Euroopan autoteollisuus olisi kilpailukykyisempää? Suuria puheita on kyllä pidetty ja pyritty edistämään uudistavia energialähteitä. Energia on yksi tärkein kilpailukyvyn tekijä, mutta miksi emme ole tässä kärjessä niin kuin muilla maanosilla on tilanne. Tämä on yksi kysymys. Toinen kysymys on kunnianhimo. Olemmeko liian kunnianhimoisia ja ajattelemme, että on tavoitteemme esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen osalta kilometriä kohti ovat Mm, maailman korkeimpia, meillä on kaikkein maailman korkeimmat tavoitteet tässä. No onhan sillä sitten seurauksensa. Euroopan autoteollisuus joutuu sitten maksumiehen asemaan, koska valitettavasti tuotteet ovat kalliita. Omassa maassani Tsekin tasavallassa meillä on suuria autovalmistajia ja määrä, autojen määrä kansalaisia kohtaan on varsin korkea, niin me olemme siellä nyt sellaisessa tilanteessa, että tilanne on parempi kuin aikaisemmin on, no, on, on sanottava, että on huonompiakin on ollut. Nyt olisi vähennettävää varmasti kunnianhimon tasoa monissa näkökohdissa, koska monesti kunnianhimoisuus johtaa tuloksiin, joita emme ollenkaan toivokaan. Minä kyllä kannatan innovointia ja uutta teknologiaa tietenkin, mutta tässä tapauksessa meidän olisi oltava realistisia. Emme saa nyt mennä peräideillä puuhun, eikä pidä vielä poimia hedelmiä, jotka eivät ole kypsiä. Monet autoteollisuuden ongelma, ongelmista Euroopassa ovat sellaisia, jotka olemme itse aiheuttaneet tai emme ole auttaneet seurauksien helpottamisessa. Merto. Grazie Presidente. Ho ascoltato... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin tarkkaan esittelijää. Täällä on kohtia, joissa Euroopan markkinoiden ja yhdysvaltalaisten markkinoiden välillä on eroja. Ja niistä puhuen haluaisin korostaa asiaa, jota pidän tärkeänä ja uskon, että Euroopassa voitaisiin tehdä kotilakset paremmin teknologisen innovoinnin lisäksi on tietenkin selvää, että teollisuudessa on tätä jatkettavaa monistakin syistä, mutta sen lisäksi olisi varmasti korostettava innovointia autojen markkinoinneissa. Yhdysvalloissa edistetään autojen käyttöä, käyttöä enemmän kuin omistamista. Minun on tehtävä tämä huomio, koska kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa on paljon byrokratiaa auton omistamista koskien, joka tekee vaikeaksi sen markkinoinnin kevyempien menettelyjen kanssa. Jos nyt ajatellaan, miten voitaisiin käyttää ja, ja omistaa erilaisia muita, muita äh, välineitä. No muistettava, että tilanne muuttuu. Voi olla, että olisi erilaisia välineitä, eri vaiheita, eri päivän hetkiä varten. Sähköautoa voitaisiin käyttää vaikka joihinkin päivän aikoihin ja toisenlaisia välineitä toiseen aikaan. Nyt kun ajatellaan byrokratiaa, joka liittyy tähän omista, omistamiseen, jos sitä joustavoitettaisiin, voitaisiin helpottaa kaupallistamista, päivi, aikataulinen päivien niin kuukausiin käyttäjänkin mukaan, niin että välttämättä ei edes tarvittaisiin tätä Euroopan kulttuurin kuuluvaa kulkuneuvon omistajista, vaan pikemminkin keskityttäisiin käyttöön amerikkalaisen käytännön mukaan. Pele, prego. Sitten Pele. Thank you well, voorzitter. Paljon kiitoksia puheenjohtaja mielelläni. Onneksi esittäisin muutaman kommentin. En halua toistella liikaa, mitä täällä on sanottu, mutta onnettelet kuitenkin esittelijä Brustille. Hänellä on hyvä lähestymistapa tässä Useimmat asiat voimme hyväksyä, mutta pari täydentävää seikkaa. Meidän pitäisi parlamentissa katsoa kontekstia suoria tukia Euroopassa autoteollisuuden suuntaan. Siitä on puhuttu, mutta ajatellaan mieluummin koko kontekstia. Kolme seikkaa ensin. Tärkeä linkki vaihtoehtoisen polttoainestrategian osalta, jota kehitellään tässä samanaikaisesti. Ja sitten sähköinen infrastruktuuri. Tiedän, että paljon on odotettu tässä nyt uutuuksia sähköinfrastruktuurin osalta vuoden 2020 jälkeen. Todella jos jollain alalla voidaan Euroopassa edetä, niin tällä alalla juuri komission pitäisi edistää tätä asiaa. Se on todella tärkeää, kun ajatellaan autoteollisuutta. Ja toiseksi Komission jäsen Tajani juuri puhui täällä Galileosta ja linkitti tämän suoraan tähän e-call-järjestelmään, hätäpuhelujärjestelmään. Tässä pitää olla varovainen, kuten Bresina sanoi, ei nyt kuormittaa liikaa tätä sektoria, luoda liikaa byrokraatiaa tietylle aloille, mutta tämä pelastus hätäpuhelujärjestelmän yhdistäminen Galileon on kuitenkin hyvä aloite jota voisimme tukea. Sitten linkki älykkäisiin kaupunkeihin. Se on tärkeää. Innovaatiot, innovaatiot, innovaatiot. Ei niinkään suoraa innovaatiotukea yrityksille, vaan horisontti 2020 puitteissa. Se on tärkeää, kun ajatellaan autoteollisuutta. Toiseksi viimeisenä kohtana Jan viittasi tähän energian kustannus selkeästi kohdassa 34 esittelijän mietinnössä. Erityisesti ajattelen tässä energian käyttöhintaa siis auton tuottajille itselleen verrattuna kilpailijoihin Japanissa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi. Tässä todella on ponnisteltava autoteollisuuden eteen. Energia on liian kallista tänä päivänä kaikkialla Euroopassa. Todella tarvittaisiin nyt tiukka signaali komission ja neuvoston suuntaan. Tässä tarvitaan innovaatisia, innovoivia ehdotuksia, miten energiahintaa saadaan tuottajien osalta alas. Lopuksi puheenjohtaja, hyvin tärkeä kysymys, joka on myös lyhyesti esillä Rustin mietinnössä, on kauppapolitiikka. Etelä-Korea esimerkiksi kauppasopimuksen yhteydessä siinä menitettiin muutamia mahdollisuuksia. Varmasti sitä arvioidaan mutta meidän on opittava tästä, kun ajatellaan kauppasopimuksia, joita sovitaan muiden kanssa Japanin esimerkiksi, niin ettei tehdä virheitä ja aiheu, aiheuteta haittaa eurooppalaisille yrityksille suhteessa esimerkiksi asiamarkkinoihin. Kiitos. Kollega Beleit tällä parola. Kiitoksia kollega Beleit ja sitten komissio, olkaa hyvä. Ketähän sieltä mahtaa olla paikalla? Kuka mahtaa olla komissiosta? Eikö ketään? Eipä taida olla ketään komissiosta. Sitten puheenvuoro on kollega Brustit, olkaa hyvä. Je regrette bien évidemment qu'il n'y ait personne de la, de la commission. J'aurais bien voulu en, en... Harmi, että komissiosta ole ketään, koska olisin mielelläni kuunnellut, miten komissio reagoi mietintööni ja kollegoiden puheenvuoroihin. Tietenkin kuuntelin tarkkaavaisesti nämä eri puheenvuorot, jotka olivat hyvin laadukkaita. Tämä aihe on hyvin kiinnostava ja näemme kyllä, että paljon on pelissä. Omassa mielessäni tämä mietintö on vain yksi vaihe. Tietenkin kuulin kollega Jadoa näistä täsmennyksistä, joita olisi tehtävä aset sääntelyyn ja olisi varmaankin korostettava innovointia ja tutkimusta. Tietenkin olen käytettävissänne. Eri poliittisten ryhmien kesken pyrimme parantamaan tätä mietintöä ja ottamaan huomioon tarkistuksenne. Haluan vielä korostaa, että jos minulle annetaan uskottava merkki, jos haluamme antaa uskottavan merkin ulkomaailmalle, niin meidän pitää saada tälle mietinnölle mahdollisimman suuri enemmistö Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja puhujia tänä aamuna siitä, että olette rikastuttaneet tätä keskustelua ja mietintöäkin sen myötä. Kiitoksia, kollega Proust. Nyt muistutan teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikkona 25. syyskuuta kello 12. Intresse olisi talkoitus äänestää 14. lokakuuta. Kiitoksia menemme eteenpäin. Oggi abbiamo una giornata così o siamo troppo veloci? Meillä on nyt tällainen päivä. Joko hoidamme itse hommamme liian nopeasti tai kutsuvieramme ovat vähän myöhässä. Nyt meidän on pidettävä kuitenkin viiden minuutin paussi ennen kuin pääjohtaja Philip Lowe tulee paikalle. Häntä odotettiin tänne viiden minuutin päästä, että kyllähän on ihan aikataulussa pieni tauko siis. Ja sitten tänne tulee energiainfra, energian pääosaston pääjohtaja paikalle.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 energian pääosastosta on saapunut paikalla. Hän kertoo meille yhteistä etua koskevista energiainfrastruktuurihankkeista. Annan herra Loule heti puheenvuoron ja tämän jälkeen kollegat saavat puheenvuoron, mikäli haluavat. Olkaa hyvä. Well, thank you, Chairman. Good, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta. Um, Puhun teille tänään, koska nyt on 10. Lok- tai 10. lokakuuta komissio tulee hyväksymään delegoidun säädöksen. Tietä sana Delegated Acts on vähän niin kuin valoa vampyyrille näyttäisi täällä Euroopan parlamentissa, mutta se on kuitenkin tärkeä virstanpylväs, kun ollaan hyväksymässä joukkoa yleisen edun mukaisia projekteja, mitä tulee infrastruktuurin kehittämisen energiakysymyksessä Euroopassa. Aivan erityisesti yhteen on, yhteen toimivuudesta on kyse jäsenvaltioiden kesken. Tehän tiedätte, että e- Euroopan parlamentilla oli ratkaiseva rooli, kun hyväksyttiin suuntaviivat infrastruktuurin kehityshankkeista ja niiden käytöstä ja energiaasetuksesta. Sehän tuli voimaan tämän vuoden toukokuussa yhdessä komissio, parlamentti ja neuvosto hyväksyivät objektiiviset, kriteerit avoimella työtavalla ja miettivät, mitkä hankkeet ansaitsevat yhteisen edunmukaisen projektin aseman. Ehkä aikaisemmat asetukset jotka koskivat Euroopan laajuisia verkostoja, ja päädyimme sellaiseen tilanteeseen Euroopassa, missä noin 600 projekteja identifioitiin Euroopan edun, Euroopan edun mukaiseksi. Mutta ne olivat täysin eristyksissä, koska oikeastaan ne olivat jäsenvaltioiden ehdottamia hankkeita, ja sitten piti jonkinlaista välitystoimintaa tai hevoskauppaa käydä. Ja lopulta sitten päädyttiin listaan, jonka kautta pystyimme asettamaan tiettyjä prioriteetteja, mutta ei se kuitenkaan oikein si- kehittänyt pääinfrastruktuurihankkeita Euroopassa eteenpäin. Joten tämän päivän prosessi lähti liikkeelle siitä, että kehitettiin saatiin aikaan sopimus 12 prioriteettikäytävästä. En mainitse niitä kaikkia, mutta voitte kuvitella, että pohjois-etelä toimivuus, Kaakkois-Eurooppa, Baltian energiamarkkinat ja yhteen to- so- toimivuus Pohjanmeren offshore-verkosto, älykkäiden verkkojen luominen ja sähkön valtateiden luominen, sitten kasvunalalla kaakkoisyhteydet sekä Itä- että Länsi-Euroopassa voitte ymmärtää varmasti aikaisemman taustamme pohjalta, että yleensä kaasuverkot ovat kulkeneet idästä länteen ja oli myös varsin vaikea sääntelyn kannalta siirtää kaasu takaisin tästä käytävästä sisämarkkinapaketeiksi ja lainsäädännöksi. Ja näin pyrittiin edistämään ja sujuvoittamaan pohjoisen ja etelän välisiä yhteyksiä. Me saamme nyt paljon yhden, yhdennetymmän, dynaamisemman markkinatilanteen kasvulla. Nyt jo näin on sähkön alalla. Meillä on jo 17-28 markkinakokonaisuudesta yhdistetty. Näissä yhteenli- yhteenliittymät ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta toimitusvarmuus ja kilpailu saavat tarvittavaa tukea prosessi, jonka myötä sääntely otti huomioon ja ennakoi näitä projekteja, niin tässä pyrittiin yhdistämään jokainen projekti yhteen pääkäytävään, jotka mainitsin, ja varmistaa se, että kyseiset projektit hyödyttivät ainakin kahta eri jäsenvaltiota, että ne vahvistivat kilpailukykyä, toimitusvarmuutta ja toimivat kestävällä pohjalla. Jopa ennen kuin virallisesti hyväksyttiin asetus, alueelliset ryhmät ja sidosryhmät jo nyt alkoivat tavata toisiaan, että nopeuttaisivat prosessia ja varmistaisivat sen, että ajoissa pystyttäisiin 2013 kehittämään tämä luettelo projekteista, jonka pohjalta saadaan todellista vauhtia sille, että parannetaan infrastruktuuria Euroopassa. Ja tehän muistatte, että päähuomiomme asetuksen yhteydessä, kun se hyväksyttiin Euroopan tasolla, oli ennen kaikkea se, että varmistettaisiin suora yhteys projekteihin ja strategiset linkit. Ja toiseksi haluttiin saada kansalliset sääntelijät, säätelijät tarkastelemaan projekteja ei vain kansallisesta kulmasta katsoen, joka hyödyttäisi tiettyjä maita, vaan yhdessä istumaan samaan pöytään ja miettimään, mitkä, todellakin, mitkä projektit todellakin vaikuttaisivat kokonaisiin alueisiin. Kaikki yhteenliittymät eivät tietenkään ole hyvä asia, mutta on kuitenkin paljon yhteenliittymiä, joissa kansalliset ratkaisut ovat paljon kalliimpia kuin mitä voidaan saavuttaa yhteistyöllä. Ja koska tämä on ollut pohjana työlle, edistäjien, rahoituslaitosten, sääntelyiden kesken ja siirtoverkon hallitsijoiden välillä kansallisella tasolla ja jäsenvaltiot ovat olleet mukana näissä alueellisissa ryhmittymissä, jotta laatisivat eri ehdotuksia komissiolle siitä, mitä projekteja pitäisi lopusta listalla löytyä. Aloitimme laajalla kuulemiskierroksella puhuimme siirtoverkon, siirtoverkon hallitsijat samalla konsultoitiin laajemminkin sitä, mitä mitkä projektit olisivat arvokkaita. Alussa oli noin 750 projektia, joita oli ehdottu. Se sitten väheni noin 250 tai 248 tarkkaan sanottuna. Tämä lista näistä projekteista, jotka tullaan välittämään parlamentin tietoon, jotta parlamentti voi niihin tutustua delegoitujen säädösten menettelytavan yhteydessä kahden kuukauden tai ehkä neljän kuukauden aikana. Tässä lista, tällä listalla on 248 erilaista hanketta, mutta samalla kyseiset hankkeet itse ovat joskus yhteydessä toisiinsa, joten meillä on yli sata hanketta, Meillä on siis sataa tällaista klusterihanketta myös. Mutta sen alapuolta vielä löytyy sitten nämä 248 yksittäistä projektia, erityisesti liittyvät sähköön ja kaasuun. Alueellisten ryhmittymien tekemä työ mahdollistaakin sen, että nämä hankkeet, jos neuvosto ne hyväksyy ja parlamentti ne hyväksyy, komission delegoidun säädös, säädöstoiminnan pohjalta, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että näille hankkeille voidaan myöntää valtavirtaistettu lupa. Parlamenttihan on sopinut kolmesta ja puolesta vuodesta, se on tämä laillinen raja joka perustuu tällaiseen yhteen yhteyspisteeseen, jotta säätelijät voivat sopia siitä, minkälainen tuotto olisi mahdollista rajat ylittävässä toiminnassa, miten jaetaan kulut ja menot, kustannukset ja hyödyt. Ja tietysti sitten myös kolmanneksi periaatteessa nämä hankkeet ovat syy rahoituksen saantiin, saadaan verkkojen Eurooppa-välineistä rahaa ne saavat tavallaan tällaisen pääsylipun, mutta eivät pääse kyllä tästä järjestelmästä enää ulos. Sellaista lippua ei anneta. Yhteisen rumukaiset hankkeet täyttävät ehdot, jotta saavat rahoitusta verkkojen Euroopan välineestä, mutta niin kuin tässä rahoituksessa määritellään, niin tarvitaan tietynlaista eurooppalaisen rahoituksen keskittymistä niihin hankkeisiin, joissa todella tarvitaan julkisia varoja eurooppalaisista lähteistä. Ja tämä tarkoittaa tietysti rajat ylittäviä hankkeita ennen kaikkea ja aivan erityisesti sellaisia hankkeita, joissa toimitusvarmuus kysymykset ja eristymisen poiste, eristäytymisen poiste on prioriteettiasemassa. Ja vaikkakin nämä hankkeet ennen kaikkea tulevat houkuttelemaan ö, kaupallista rahoitusta liikepuolelta ja asetus antaa investoille tiettyä varmuutta projektien aseman statuksen kautta ja myös määritellään se, miten heitä tullaan kohtelemaan ja miten voidaan vähentää myös viivästymisiä. Ovatko nämä listat sitten pysyvästi? Ei. Niitä pitää aina tarkistaa joka, toisen, joka toinen vuosi. Ja joka tapauksessa hanke, joka ei täytä kaikkia vaatimuksia, jotka liittyvät lopulliseen ympäristöarviointitutkimukseen tai muihin lainsäädännön vaatimuksiin, ei muita vaatimuksia, vedetään pois listalta. Me emme odota, että työn pohjalta, jota nyt on tehty alueellisissa ryhmissä ja komissioissa ja jäsenvaltioissa, asiantuntijaryhmissä, emme odota, oleta, että muuta kuin kourallinen näistä hankkeista jäisi syrjään viime, tulevina vuosina. Kuitenkin on sellaisia hankkeita tällä listalla, jotka ovat, eivät ole niin kypsessä vaiheessa vielä kuin jotkut muut. Esimerkiksi Baltian alueella on tällaisia kilpailevia, keskenään kilpailevia hankkeita, joissa puhutaan ää, nestemäisen maakaasun välittämisestä. Mutta jos ei ole sopimu, kiinnostusta näistä toimittajista tai projektin kehittäjistä siitä, mikä paikka pitäisi valita, niin, niin toivottavasti tällaisia päätöksiä nyt tehdään, mutta jos, jos esimerkiksi päätöksiä paikasta ei tehdä, niin silloin tämä on kyllä ongelma ja tämä lisää epävarmuutta. Puheenjohtaja, lopetan tähän. Tiedän, että parlamentti on kovin kiinnostunut tästä luettelosta. Meillä on paljon yhteyksiä kahdenkeskisesti kyseisestä hankkeesta ja odotamme, että jatkossakin olette yhteydessä meihin, kun viedään loppuun tätä luettelua. Senhän komissio tulee hyväksymään 9. päivä lokakuuta. Kiitos. Grazie, Filippo Lou. Kiitoksia Filippo Loulle. Nyt puheenvuoro esittelijä Correra de Campos, olkaa hyvä. Muito obrigado, Kiitoksia Rova Sartori ja suuret kiitokset eh, Philip Lowlle tästä puheesta ja siitä, että olette täällä tänään kanssamme. Haluaisin sanoa muutaman asian. Ensinnäkin minusta on erittäin terveellistä, että olette tulleet tänään kertomaan meille näistä asioista demokraattisesti. Se on oikein hyvä asia. Ja avoimuuden ja selkeyden kannalta se on myös erittäin hyvä asia. kuuden kuukauden aikana olemme toistelleet sitä, kuinka tärkeää on, että tästä kehityksestä kerrotaan parlamentille. Se on tärkeää, koska minä esittelijänä on sanottava, että minulla ei ole mitään selkeää kantoa näistä äh, delegoiduista säädöksistä, ei niiden puolesta tai niitä vastaan, eikä varsinkaan tässä tapauksessa olisi aivan mahdotonta toimia ilman äh, delegoituja säädöksiä. Tämä on, ihan mikrofoni keskeytettiin niin on siis aivan välttämätöntä käyttää tässä tilanteessa äh, delegoituja säädöksiä. On totta, että aika vasta hankkaisesti niitä hyväksymme, mutta ymmärrämme kyllä, milloin niitä todella tarvitaan. Toisekseen haluaisin onnitella komissiota sen tekemästä työstä. Komissio on ollut sillä on ollut valmiudet tämän työn tekemiseksi, kun hän asetus saatiin hyväksytyä. Asetus hyväksyttiin, vaikka vähän viivästystä tulikin oikeudellisten asioiden takia. Kaikki tiedämme, että puheenjohtaja Sartori on osallistunut tähän prosessiin. Työ ei tietenkään rajoittunut vain tähän. Komissio oli tehnyt omat kotiläksynsä ja näin ollen tänään herra Lou voi tulla tänne tänään ja kertoa, että 750 ryhmittymästä on nyt saatu aikaan vain 100 klusteria ja täällä on tiettyjä hankkeita, jotka, joissa on päällekkäisyyttä. Minulla olisi kysymys, kuten pääjohtaja tietää, yksi kaikkein kiistanalaisimmista kohdista tässä asetuksessa ovat päätöksenteon määräajat, eli tämä pakollisen, pakollisten määräaikojen vähentäminen niin, että jäsenvaltiot ottaisivat kantaa rajat ylittäviä hankkeita koskien. On aivan selvää, että tämän ansiosta voidaan arvioida tehdyn työn tehokkuutta, mutta onko pääjohtajalla ja nyt, nyt jo tietoa ja siitä, että saataisiin aikaan myönteinen ilmapiiri määräaikojen lyhentämiseksi vai onko vähän vielä odoteltava? Kiitoksia sitten kollega Valean. Yes, thank you first of all. Kiitos. Kiitos Erelo, kiitos tästä alustuksestanne. Kiitos, että esittelitte näitä yhteistyötä koskevia energiainfrastruktuurihankkeita. Kun ajatellaan näiden hankkeiden rahoitustarvetta ja sitä, että meidän tarkoitus saada energian sisämarkkinat päätöksen vuoteen 2014 mennessä, niin olisi hyödyllistä saada vähän lisätietoa komissiolta. Haluaisimme tietää näiden hankkeiden statuksesta ja aikatauluista vähän. Täytäntöönpanon aikataulusta siis. Ensimmäinen kysymykseni olisi, kun puhutaan näistä alueellista ryhmistä, niin oletteko sitä mieltä, että tämä rakennelma on johtanut siihen, että laadullisesti saadaan hyvin, hyvän järjestyksen nämä yhteistäytöä koskevat energiainfrastruktuurit muun kuin poliittisin päätöksin? Ja mikä oli sen konsulttiyrityksen rooli, jonka komissio on valinnut tämän prosessin työn tukemiseen? Toinen kysymykseni liittyy siihen, voikohan komissio antaa tietoa siitä, missä vaiheessa nämä hankkeet ovat ja minkälainen aikataulu olisi tälle rajat ylittävälle työlle, kustannushyösyanalyysille ja myös lupamenettelyiden vaiheelle edistymiselle. Ja jos teillä on edistyskertomuksia jo näistä kustannushyötytutkimuksista, niin niistä olisi meille hyötyä. Kiitos vielä kerran, että tulitte tänne ja esittelitte nämä hankkeet. Kiitos. Grazie. Madame Jordan. Kiitoksia sitten Jordan. Hvala lepa, gospod Löwe, za eh, vaš obisk in predstavitev. Eh, moje vprašanje je za... Kiitoksia, kiitoksia siitä, että olette täällä ja Kiitoksia tästä alustuksesta. Täsmällinen kysymys. Puhuitte hankkeista, jotka eivät vastaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Haluaisin korostaa sitä, että yksi niistä, yksi jäsenvaltiosta on äänestänyt tätä hankeluettelua vastaan johtuen siitä, että siellä oli vain yksi hanke, joka oli kyseenalainen, nimittäin Jaulian lng nesteet kaasulaitos ja syy oli ympäristövaikutukset. Pohjois-Italian asukkaat ja hallitus ja Slovenian kansa eivät ole yksimielisiä tästä hankkeesta. Olosuhteet ovat erilaisia ja ne ovat kyseenalaisia, kun ajatellaan sitä, voidaanko tämä ottaa luetteloon mukaan vai ei. Kuinka aiotte toimia tässä tapauksessa, jotta voitaisiin taata ihmisille, että, että lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti? Uh, thank you, Mr. Lowe, for your introduction. Um, I have... Kiitoksia johdannosta. Minulla on muutama lyhyt kysymys. Eteläinen kaasu, väylä ja viimeisimmät kehitykset tässä tällä listalla. Oletteko, tie, oletteko tietoinen siitä, että Nabukko on nyt lähes kuollut? Ja miten se näkyy sitten tässä listassa? Sitten sähköstä varmasti olisi mielenkiintoista tarkastella prosenttiotuuksia yhteen liittymisessä ennen. And my understanding is... PC Iitä ja sen jälkeen. Olen tämän suurin piirtein nyt tehnyt. Me nyt ylitämme tämän 10 prosentin yhteen liittymäosuuden. Ja, eh, mutta mitä tulee Espanjaan ja Portugaliin, mutta ennen tätä yhteistä etuakin, niin oltiin joissain alle 5 prosentissa. Mitä aiotte tarjota näille maille? Espanjahan ja Portugali ovat sellaisia, jotta voisivat olla nettoviejiä uusiutuvan energian kohdalla ja voisivat tasapainottaa tätä. He voisivat auttaa meitä, kun keskustelemme kapasiteetista. Meillä on ohjelmistoja ja laitteistoja. Me yritämme nyt kehittää tätä laitteistopuolta. Herra Kampuri Korean mietinnössä lähteä liikkeelle keskustelemaan myös ohjelmistojen puolella, miten ne sopivat paremmin äh, verkon hallitsijoiden toimintojen kanssa ja halusimme tällaista keskitettyä koordinaatiota, mitä tulee mallintaan ja miten säädetään virtoja eri alueiden väillä tämä ei oikein sel- jäänyt henkiin keskustelun jälkeen, mutta mielestäni tämä olisi kuitenkin tärkeä asia ottaa huomioon. Voisittekohan käsitellä myös tätä, mitä tehdään ohjelmistojen puolella, koska loppujen lopuksihan me investoimme miljoonia energiakaapeleihin, mutta joskus olisi hyvä keskittyä myös ja miten säädellään energiavirtoja olemassa olevassa verkossa. Kiitos. Grazie. Claude, la parola. Kiitoksia Claude. Ja sitten herra Ke- uh, Thank you very much, Madam Chair. And... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos myös herra Löw selkeästä esityksestänne. Mielenkiintoista, että mainitsitte sen, että useimmat hankkeista ovat mahdollisia, hyvin harvat jäisivät syrjään. Hän puhui siitä, että voi olla kilpailevia hankkeita, joilla on sama tavoite enemmän tai vähemmän. Eli tähän pitää varmasti tutustua ennen kuin komissio voi sitoutua yhteen tai toiseen. Aivan oikein Relo myöskin viittasi nestekaasuhankkeisiin, erityisesti toimitusvarmuuden osalta. Se on hyvin tärkeä asia harkittavaksi. Erityisesti hän haluamme vähentää riippuvuutta putkista, jos jotain siellä menee vikaan. Erityisesti riippuvuutta ajattelen tässä kaasusta Venäjältä. Kaasun hinta on laskenut erityisesti Yhdysvalloissa siellä tapahtuneen kehityksen takia. Eli nestekaasun liittyen omassa maassani on tietty hanke. Monia muita hankkeita on muualla, totta kai erityisesti läntisessä Euroopassa minkälainen prioriteetti teidän mielestänne pitäisi antaa näille nestekaasuhankkeille juuri näiden tekijöiden takia, jotka juuri mainitsin. Kiitos. Grazie, kollega Rubik. Kiitoksia sitten kollega Rubik. Äh, Minäkin haluaisin kiittää pääjohtaja löytää sydämellisesti. Ehkä voisimme saada alustuksen myös kirjallisesti, jotta voisimme yksityiskohtaisesti nähdä, minkälaisia rakenteita siellä hankkeiden joukossa on. Ja erityisesti voitaisiin katsoa, miten ne saataisiin optimoitua. Minun kysymykseni liittyy Välimereen. Miltä strategia näyttää tällä hetkellä Maghreb-maiden suuntaan? Onko tässä mahdollista esittää jotain painopistealueita? Mitä hankkeita tässä on suunnitteilla? Kiitos. Grazie, kollega Crowley. Prego. Kiitoksia sitten kollega Crowley. Thank you, Madam President, and again, thank Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin äh, herra Louta Filipe hänen esityksessään kolme asiaa. Ensinnäkin mitä tulee toimitusvarmuuteen. Toimitusvarmuudessa pitäisi olla kyse vain siitä, että ei ole näitä siirtoverkkoja pelkästään, vaan taataan myös, että kuluttaja saa tuotteen energiansa. Ja on, on kyllä tullut esille, että tämänhetkisessä yhteenliittymissä energia, äh, sähkömarkkinoilla, vaan erityisesti energiavirrat kulkevat vain yhteen suuntaan huolimatta teknologisista edistysaskeleista. Ei voida toisen suuntaisesti toimia. Ja Tämä on tullut esille viime aikoina, mutta tulee kaasuunkin. Toiseksi, kun puhutaan kansallisten säätelijöiden kontrollista ja tarkastellaan, miten EU-tasolla hyödytään tai tasolla hyödytään näistä hankkeista, niin kyllähän tämä heikentää sitä roolia, joka kansallisäätelyllä on, koska hehän säätelevät markkinoita omalla alueellaan ja Ehkä pitäisi nähdä, että joskus tämä rooli voi olla vähän päällekkäinenkin. Ja kolmanneksi, onko komissio tehnyt mitään analyysiä siitä, missä määrin tämä hyödyttää suoraan kuluttajaa, että on näitä yhteenliittymiä. Ei ollut kyse vain suurkäyttäjistä, vaan myös kotitalouskäyttäjistä. Viime, sen viime vuoden aikana olemme nähneet johtuen taloudellisesta kriisistä, että energian, energialaskut ovat huomattavasti vaikuttaneet arkipäivän elämään. On kyse sitten vaatteista tai mitä tahansa muusta, muustakin, niin yleensä hinta laskevat, mutta energiahinta vain nousee. Ja huolimatta siitä, että on uusia tehokkuustoimia, säästötoimia, sen suhteen, mitä, millaista energiaa käytetään ja aivan erityisesti johtuen kustannuksista kuluttajat käyttävät yhä vähemmän energiaa pyrkivät näin suojautumaan taloudellisesti. Ja vielä lopuksi mitä on opittu viimeisistä objekteista, ah, hankkeista. Monet ovat onnistuneet varsin hyvin ja kehitystä on saatu aikaan, mutta yksi avainperiaatteista, mitä tulee alkuisen TENS-hankkeisiin, nämä kaikkein syrjäisimmät alueet, eivät saisi kär, e, e, e, niiden ei pitäisi antaa kärsiä siitä, että ne sijaitsevat tällä tavalla maantieteellisesti. Ajattelen esimerkiksi Irlantia, hän on saari, se haluaisi olla yhteydessä myös muihin ja toivottavasti jatkossa teknologia kehittyy sellaiseksi, että maantieteellisyys ei enää tällaista estä tai maantieteistä estä. Grazie, kollega Kiitoksia sitten kollega Balacitis. Olkaa hyvä. Ačiū gerbama pirmininkė, gerbamas direktorius. Kiitoksia pääjohtaja. Alustuksessanne mainitsitte Baltian maat ja nestekaasuterminaalin ja sen, kuinka tärkeää se on alueellemme. Olemme kuitenkin hyväksyneet suuntaviivat koskien merkittäviä energiaverkostoja ja niissä on tiettyjä päätöksiä. Ja yksi prioriteeteissa kaasun osalta asetuksessa on, ovat nämä kaasutuslaitokset makasua varten. Haluaisin tietää, kuinka EU aikoo edistää kansallisia projekteja, vaikka nämä ovat kansallisia hankkeita. Liettuassa esimerkiksi meillä on tällainen terminaali, vaikka kyseessä on kansallinen hanke. Se on tärkeä koko Euroopalle, kun ajatellaan energiariippumattomuutta. E, Venäjällä Gazprom on hyvin huolissaan siitä, että Liettua on nyt täytäntöön panemassa tätä hanketta niin nopea, mm, nopeasti. Tästä tulee ennakkotapaus. Se osoittaa, että on vaihtoehtoja riippuvuudelle tälle aino, aino, tästä ainoasta toimittajasta. Kiitoksia. Bene, grazie per i vostri interventi. Kiitoksia näistä puheenvuorosta. Nyt puheenvuoro Philip Lowlle vastauksia varten. Olkaa hyvä. Well, thank you very much, Chair, and, um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Hienoa, että saadaan tällaista elävää aktiivista keskustelua infrastruktuurihankkeista Euroopassa. Nämä koskevat tietenkin meitä kaikkia. Ja kun katsotaan fossiilisten polttoaineiden hintojen nousua, kun kysyntä lisääntyy Aasiassa ja Yhdysvalloissa ollaan yhä enemmän omavaraisia, niin EUn asema fossiilisten polttoaineiden osalta on merkittävä. On siis tärkeää huolehtia avoimista, yhteentoimivista, kilpailukykyisistä markkinoista Euroopassa. Siksi pidämme tärkeänä, että kaikki hallitukset, tämä parlamentti ja kansalliset parlamentit osallistuvat näihin ponnisteluihin. Halusin sanoa jo heti, että olen varsin valmis tulemaan tänne takaisin, kun delegoitu ehdotetut säännökset on hyväksytty. Voin keskustella täällä koko valiokunnassa tai pienemmässä ryhmässä, jos pidätte sitä välttämättömänä. Komission ei ole tarkoitus yksityiskohtaisesti tutkia kaikkien hankkeiden kustannushyötyanalyysiä, mutta voimme ainakin selittää prosessia, jonka kautta nämä alueelliset ryhmittymät ovat tutkineet hyvin tarkkaan ehdotetut hankkeet. 750 on päästy noin 250 ja tässä tarkoituksena on ollut juuri katsoa vaikutusta hintaan, kilpailukykyyn markkinoilla. Ei voida ehkä täysin taata sitä, mitä tulee siirtoverkkoinfrastruktuurin jos ajatellaan myönteistä vaikutusta loppukuluttajan osalta, niin meidän on huolehdittava siitä sääntelyn kautta, sen kautta miten verkkoja käytetään, mutta näiden haikkeiden potentiaalia on totta kai tutkittu jo ajatellen myös vaikutusta kuluttajiin sekä yrityksiin että kotitalouksiin. Palaan edustaja Kroolin puheenvuoron hetken kuluttua. Haluaisin kiittää tässä esittelijänne omasta sitoumuksestaan tähän hankkeeseen jolla pyritään kehittelemään tätä listaa. Ei ollut helppoa saada kaikkia osallistujat mukaan ja huolehtia siitä, ettei kukaan osallistuja ollut mitenkään tärkeämmässä roolissa. Eli säätelijät kansallisella tasolla, kyllä he katsovat asiaa kansallisesti, pyrkivät ottamaan kansallisia kuluttajia. Mutta jos he tekevät työn riippumattomana toisistaan. Ja on hanke, jonka he voivat tehdä yhdessä ja se on eduksi molempien kuluttajille. Silloin kustannushyötyanalyysi pitäisi tehdä yhdessä Irlanti, yhdistynyt kuningaskunta tai Baltian maat. Ja riippumaton työ ainoastaan omissa virastoissa osoittaa, että sieltä jää puuttumaan joitain yhteisiä projekteja, joita ei ole ehkä riittävän tarkkaan tutkittu etukäteen. Eli on ajateltava kansallisten virastojen toimia. Ljubljanan virasto myöskin auttaa koordinoivassa roolissaan kansallisia viranomaisia. Tuetaan siis sitä, mikä toimii kansallisella tasolla, mutta tuodaan lisää arvoa rajat ylittävästä työstä. Ja näin saadaan aitoa eroa aikaiseksi ja vahvistetaan kansallista tilannetta. Mitä siihen tulee, että EU-ssa tunnustetaan kansalliset kehitystarpeet ja toiveet, niin rahoitusmahdollisuudet kansallisten hankkeiden osalta on siellä rakenteellisessa investointirahastossa, jos tuetaan tietyn hankkeen kautta kansallista ohjelmaa. Mutta tässä on pitänyt nyt katsoa laajempia vaikutuksia Baltian maiden osalta. Esimerkiksi edustaja siis komissio on sitä mieltä ja saanut asiantuntijoiden tukea tässä, että yksi melko suuri nestekaasuterminaali Baltian maissa voi kattaa Baltian maiden tarpeen ja muiden naapurimaiden, kuten esimerkiksi Suomen. Tämä on pitkällä aikavälillä parempi ratkaisu kuin pienen mittakaavan hankkeet, jotka varmasti sinänsä takaavat toimitusvarmuuden yksittäisten maiden osalta tällaisissa tilanteissa, jos se kriisi iskee. Mutta keskeinen kysymys on nyt, että ei, mennään pidemmälle, ei katsota ainoastaan toimituksen keskeytystä, vaan katsotaan myöskin kuinka paljon rahaa ollaan valmiita tähän käyttämään. Me vankasti uskomme, että suuri terminaali, joka voi yhdessä huolehtia Baltian maiden markkinoista. Todella olisi hyvä vastavoima perinteiselle toimittajalle tai toimittajille. Joten me, kuten hyvin tiedätte, tuemme täpinä hanketta ikään kuin välivaiheena, mutta haluamme lopulta laajemman ratkaisun Baltian osalta – ja siksi päätökset on tehty niin kuin on tehty tähän mennessä. Myönteistä kansallisella tasolla, mutta samalla kunnianhimoisemmin pyritään etsimään ratkaisua, joka olisi Baltian maille kaiken kaikkiaan eduksi. Esittelijän puheenvuoron liittyen vielä. Hän puhui järjestelmäoperaattoreiden työstä komission työstä, miten huomata, mitkä rajat ylittävät hankkeet todella ovat merkityksellisiä. Me emme ole katsoneet ainoastaan tässä toimijoiden kymmenen vuoden toimintasuunnitelmia, vaan olemme laajemmin kuulleet kaikkia tahoja ja näin saaneet kattavan kuvan siitä, minkälaiset hankkeet voisivat tässä tulla kysymykseen. Ja näiden järjestelmäoperaattoreiden yhteistyön vuosittaisessa kertomuksessa päivitetään niitä hankkeita, joita ei ole tähän mennessä. Mitä lisätietoon tulee ystävälleen Me annamme lisätietoa, kun tämä lista hyväksytään delegoituna säädöksenä. Lista kaikista hankkeista, Ja voin vakuuttaa, että tähän rankingiin ei vaikuttanut poliittiset seikat. Tämän halusimme ottaa esiin silloin, kun asetus hyväksyttiin. Eli missä järjestyksessä otetaan huomioon esimerkiksi operaattorit eurooppala- ja sitten eurooppalaisen viraston kanta. Ja kaikkien näiden ajatusten varaan perustimme ehdotuksemme ja sitten piti katsoa, ja tämä on sopimuksen velvoite. Piti katsoa, miten pitkälti jäsenvaltio on samaa mieltä siitä, että tätä hanketta voidaan toteuttaa siinä määrin, kun se on oman valtion alueella. Tämä on siis sopimusvelvoite. Ja ajatellaan näitä alueellisia ryhmittymiä, niin ei ole nähty tilannetta, jossa jäsenvaltio poliittisista syistä vaati hankkeen poistamista – mutta tämä ei sinänsä koske hankkeita, kuten edustaja Jordan esitti. En ole itse asiassa ihan varma, äänestikö kyseinen jäsenvaltio meitä vastaan lopulta, kun teimme julkilausuman, jotta pystyisimme vakuuttamaan kyseisen jäsenvaltion siitä, että komission lopullinen päätös ottaisi huomioon vaikeudet, jotka liittyvät ympäristövaikutuksiin ehdotuksesta toisessa jäsenvaltiossa, enkä pysty nyt ennakoimaan komission päätöstä henkilökohtaisesti tänään, mutta koska tätä ongelmaa ei nyt vielä ole ratkaistu meidän tasollamme, vaikka määräaika on viikonloppuun mennessä, niin emme oleta, että nämä vaikeudet nyt poistuvat. Ja koska tässä on kyse ympäristön vaikutuksista ja tätä ongelmaa ei ole vielä ratkottu, niin on epätodennäköistä, että teemme ehdotuksen, jossa tämä hanke on mukana. Mutta tämä ei ole nyt vielä tiedotusvälineille uutinen tänä päivänä, kun meidän pitää tarkkaan katsoa tätä komission jäsentemme kanssa. Sovittu määräaika 20. syyskuuta, mutta tänä päivänä voin jo sanoa, etten oleta, että on mahdollista sisällyttää tämän tyyppistä hanketta. Olen, en nyt maininnut tätä nimeä, mutta voin sanoa, että siellä on ongelma. Mitä sitten konsultteihin tulee? Minun on nyt sanottava, enkä halua nyt liiallisesti tässä kehuamia kollegoita, mutta minä luotan omaan tiimiini, tiimiini infrastruktuurien osalta enemmän kuin konsultteihin, joiden on tarkoitus antaa neuvoa. He eivät ole voineet nauttia kaikesta tausta, tiedosta, teknisestä osaamisesta, jota minun tiimissäni on, ja voin kyllä edustajan vakuuttaa, että komission jäsen, minä ja tiimini teemme tämän ehdotuksen, eikä konsulttiyritys. Konsultit ovat antaneet meille jonkinlaisia ajatuksia, analyysejä, mutta tarina ei pääty ihan siihen. Me aina otamme huomioon heidän sanomansa, mutta emme pidä itsestään selvänä lähteä heidän ehdotuksistaan liikkeelle. Nyt kun puhutaan siitä, koska saadaan hyöty näistä hankkeista, niin kyse on siitä, miten vertaillaan osittain kilpailevia hankkeita. Ja joskus on kyse siitä, että koko reitti ei ole vielä valmiina. Eli me annamme jonkinlaista suuntaa siitä, miten valmis tietty hanke on, kun se siellä listalla on. Mutta tietenkin, jos ne jäävät listalle loputtomia aikoja varten ilman, että tutkitaan, ovatko nämä hankkeet todella toteutettavissa, niin silloin ehkä olisi syytä vetää nämä hankkeet listalta pois. Ja tämä on niiden hankkeiden esittäjille tietenkin tietty uhka, koska he eivät saa tarvittavaa tukea siinä tapauksessa. Edistyskertomuksesta. Enso ja nämä järjestelmäoperaattorit antavat hyvää analyyttistä taustatietoa avuksi siihen työhön, jota tehdään. Ja nämä hankkeet todella on sisällytettävä kaikkiin etenemiskertomuksiin, kun infrastruktuurihankkeiden edistyksestä raportoidaan. Me aiomme etenemissuunnitelman niistä kertoa, kuten asetuksesta jo nähdään, mutta kyse on varmasti siitä, että tiedotusvälineissä ja muullakin kiinnitetään paljon huomiota näihin hankkeisiin. Voin siis vastata oikeastaan sanomalla, että tuo eteenläinen kaasu käytävä konsepti on ihan hengissä. Nabukko versio siitä nyt näyttää tosin hyvin epätodennäköiseltä. Meillä on pienemmän tason, pienemmän koon hanke Azerbaidžanin ja Turkin rajan linkkiä varten Turkin rajalle EUn kanssa. Tänäpä. Tänäpin edustajien pitäisi tehdä ensimmäinen investointipäätös tämän vuoden loppuun mennessä. Esteitä on vielä ylitettäväksi, erityisesti tämän hankkeen edistämisessä. Se perustuu pienempään putkien vetoisuuteen kuin Nabukko, mutta se on hyvin kaupallinen aloite nyt eikä yksinkertaisen poliittinen. Ja yhteys Turkin rajalta muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin – jälleen siinä on kyse konsortion vaihtoehdoista, vedetäänkö putki Kreikan, Italian suuntaan ensin meidän osaltamme, ja tämä nähdään tässä yhteistä etua koskevista infrastruktuurihankkeiden listasta. Ajatellen Bulgarian, Romanian, Unkarian tilannetta. Me oletamme, että siellä saadaan paljon apua infrastruktuurihankkeessa Nabukon länsi vaihtoehdon kautta, jonka kautta mentäisiin Itävallan suuntaan ja saataisiin hyötyä näille äsken mainituille maille. Eli meidän listassamme puhutaan juuri lähinnä tästä yhteentoimivuudesta ja yhteyksistä Kreikan ja Bulgarian välillä, mutta myöskin siitä, että käännetään suuntaa Slovakia, Unkari, mutta Itävallasta myös. Tämä on vähän muuttanut nyt tilannetta eteläisen käytävän osalta, mutta kyllä tämä ajatus elää edelleen. Ja tietenkin huolen aiheita tämä aiheuttaa perinteisille toimittajille Euroopan unionin ulkopuolella. Olemme täysin kanssanne samaa mieltä siitä, että tarvitaan tällainen ennen ja jälkeen analyysi. Ja huomaatte varmasti, että voimme antaa teille joitain lukuja. Ja edustaja Valanin puheenvuoron meidän pitäisi varmasti painottaa sitä, että kun lista julkaistaan, niin siihen mukaan tulee myös tiedonanto ja sitoudun tänään myös antamaan teille teknisen liitteen siihen, jota kautta saatte kaiken tarvittavan lisätiedon kustannushyötykysymyksistä, joiden kautta voidaan siis luoda perustelut. Yhteentoimivuus EUn keskeisten maiden välillä on nyt jo paljon korkeammalla tasolla kuin 10 prosentissa. Olen niin vanha, että olin jo Barcelonan Eurooppa-neuvostossa vuonna 2002 ja muistan, miten nämä 10 prosentin luvut sinne kirjattiin yhteen toimivuuden osalta, mutta aito eurooppalainen ongelma meillä on siinä, että on tunnustettava, että yhteen toimivuus on siellä keskiössä jo melko tehokasta. Meidän täytyy optimoida nykyverkostojen käyttöä myöskin älykkäämpien järjestelmien kehittämisen kautta niin, että järjestelmäoperaattorit käyttävät yhtä formaa eikä kahta niin kuin tällä hetkellä. Mutta sitten syrjäisempien alueiden ongelmat ovat suurempia. Portugali ja Espanja puhuvat, että ovat energian osalta saari. No, e- Irlannin osalta tämä on vielä selvempää aikaisempi pääministeri sanoi, että kun kanalin alittava tunneli rakennettiin Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, niin Irlannista tuli tavallaan vielä syrjäisempi alue, vaikka sinne oli tavallaan helpompi päästä, mutta yleensä kauppa ja kaikki keskittyy alueen keskelle, jos ei ole riittävää tällaista yhteentoimivuutta. Ja tässä Olisin puheenjohtajan kanssa, mieltä, kanssa samaa mieltä siitä, että pitää Iberian niemimaan ja keskeisemmän Euroopan osalta huolehtia yhteyksistä noin 6 prosenttia vaikutusta tämän listan osalta. Yhteenliittymiä ainakin sähkön osalta, mutta tämä liittyy nyt tietenkin siihen, mitä hankkeita ehdotetaan, mutta poliittisesti toki voidaan vedota näiden hankkeiden puolesta. Nestekaasuterminaalit, energiaterminaalien kapasiteetti Euroopan unionissa on hyvin merkittävä. Nestekaasu, vaikka näin voidaan pitää alempana kaasun hintaa, niin kuitenkin nestekaasun kulutus on laskenut yli 30 prosenttia viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana, koska maakaasun hinta erityisesti muualta kuin Venäjältä on hyvin kilpailukykyistä edelleen ja kulutus on laskenut. Eikö niin? Course it does. Course it does, but I'm... Kommentti ilman mikrofonia, mutta vastaus on totta kai. Ensiksi, että japanilaisen vain hiilin hinta Euroopassa on matala. Ja makasun hinta on laskenut hiukan. Kaasun kaasu ei Euroopassa ole ollut kilpailukykyistä verrattuna muihin energialähteisiin. Voidaan siis toivoa, että nestekaasu vallan vallankumous jotenkin muuttaa peliä energiamarkkinoilla. Mutta on otettava huomioon se realiteetti, että hiili, hiiltä tuodaan edelleen merkittävästi. Totta kai ilmasto- ja energiapoliittisesti haluamme nähdä tässä muutoksen, mutta tosiasia on se, että hiiltä kulutetaan paljon. Tarvitaanko nestekaasukapasiteettia lisää joihinkin maihin – ihan oikeutettua varmasti näin ajatella Irlannin tapauksessa. Meidän täytyy myös katsoa hankkeiden ympäristövaikutuksia. Mutta kaiken kaikkiaan tilanne on sellainen, että nestekaasukapasiteetin kehittäminen varmasti auttaa. Mutta lisää resurssien saaminen esimerkiksi eteläisen käytävän kautta on varmasti hyvä ja lähestymistapa joka meillä on hiilen osalta poliittisella tasolla on varmasti tärkeä. Uskoakseni puheenjohtaja olen vastannut useampiin kysymyksiin, mutta edustaja Rybikille halusin vielä vastata parilla sanalla Välimeren strategiasta Kypros ennen kaikkea ja mahdolliset linkit. Meillä voidaan tuoda kaasua sitä kautta Eurooppaan linkit Turkin kanssa tuntuvat kaupallisesti nyt kannattavimmilta, mutta poliittisesti ovat hiukan ongelmallisia. Mutta on siinä yhteistyön mahdollisuuksia Turkin kanssa, mutta niihin liittyy tietty hinta. Muut mahdolliset kaasulähteet Välimerellä ovat jääneet täysin ehkä tutkimatta ihan loppuun asti. Eli ehkä Kyproksen länsipuolella voitaisiin vielä kehittää jotain kaasulinkki Algerian kanssa ja linkki Maltan ja Sisilian kautta on hyvin tärkeä. Ja mahdollisuudet vahvistaa sähköyhteyksiä Pohjois-Afrikkaan Iberian niemimaan kautta on totta kai luomassa valtavaa potentiaalia uusiutuvien energialähteiden tuonnin osalta. Siksi uskoakseni ensin vaiheessa on järkevää keskittyä läntisen Välimeren alueelle, eli vahvistettaisiin noita yhteyksiä Iberian niemimaan osalta. Osittain niin, että tuettaisiin myös kauppaita jota käydään uusiutuvilla energialähteillä Euroopassa – Puheenjohtaja en ehkä vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta varmasti useimpiin. Kiitos. Grazie Filippo Kiitoksia Filippo Lowe, näistä hyvin laajoista ja tyhjentävistä vastauksista. En tiedä, ovatko kaikki tyytyväisiä, mutta varmastikin vastaukset ovat laajat, olivat laajat. Kiitoksia teille. Muistutan, että jatkamme kokousta kello 15. Kiitoksia.